Bene, buonasera a tutti. Siamo già in ritardo sette minuti e mi sembra che i lavori che abbiamo... No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme tämän iltapäivän työt. Meillä on tiukka esityslista tässä. Meillä on esityslistalla seuraavana sisämarkkinastrategia esittelijänä Lara Komi. Haluaisin aivan heti aloittaa anna, antaa puheenvuoron esittelijälle ja varjoesittelijälle muille puheen vuoron haluaville. Täällä on 20 nuorta opiskelijaa, joita haluaisin tervehtiä Kroatista, Puolasta, Slovakiasta ja Italiasta. He ovat täällä salissa läsnä. Tervetuloa. E mm, Meillä on 15 harjoittelijaa käännösosastolta myös. Hekin ovat täällä salissa. Salutiamo e diamo la parola subito. Tervetuloa teillekin ja nyt annan puheenvuoron Lara Komille esittelijänä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No nyt onkin hienoa, nämä opiskelijat voivat seurata sisämarkkinastrategian kehitystä. He saavat uutiset tästä ennen kuin lähdistäkään niistä vielä tietää. Me olemme mielestäni tehneet erittäin hyvää työtä. Kompromisseja on esitetty useita, 23 kappaletta. Näin ollen voidaan saada synergioita moneen kohtaan sisämarkkinoista. Sisämarkkinat on juuri se elementti, joka tulee lisäämään Euroopan kasvua. Olen tästä aivan vakuuttunut. Ja tähän liittyy esteiden kumoaminen. Niitä on tunnistettu tässä asian käsittelyssä. En nyt tässä halua käydä läpi kaikkia kompromisseja. Teillä on kaikilla teksti edessänne. Haluaisin vain todeta, että tässä toisessa avainasiassa pääsimme loppusopimukseen ECR kanssa – aiheena oli ALV. Se oli heille avainkysymys ja uskon, että pääsimme sinne erittäin hyvien kompromissiin ja voin, voimme näin ollen mennä siinäkin asiassa eteenpäin. Tuimme myös useita menettelyjä, joilla yksinkertaistetaan tarjouskilpailuja ja muita kilpailuja, joihin pk-yritykset osallistuvat lisäksi kuluttajasuojaa kysymys ja ja alkuperämerkinnät on käsitelty ja valmistamispaikat. Edelleen meille on tärkeää, että eurooppalaisia tarjouskilpailuja avataan yhä enemmän innovoinnin. Tämän lisäksi olisi tärkeää löytää yhteisiä määritelmiä, jotta tiedettäisiin, mikä on startup-yritys, mikä on pk-yritys, ja kuinka voidaan tunnistaa eri osallistujat tarjouskilpailuissa. Käsittelimme myös jakamistyön taloutta ja otimme mukaan siihen digitaaliseen sisämarkkinoihin liittyvät asiat ja uskon, että kompromissien myötä voimme päästä erittäin hyvin tuloksiin. Huomenna äänestämme. Olen täällä tietenkin ne voimme keskustella asiasta myös muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia esittelijälle, kiitoksia myös ytimekkäästä esittelystänne. Nyt annan puheenvuoron välittömästi varjoesittelijöille. Ensimmäisenä SND-ryhmästä Manitsi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Laaraa ja kaikkia varjoesittelijöitä tehdystä yhteistyöstä jota on tehty tämän erittäin tärkeän mietinnön parissa. Ilmapiiri oli kovin kohtelias. Meillä oli paljon erilaisia poliittisten ryhmien edustajia eri maantieteistä paikoista, mutta minusta me olemme saaneet aikaiseksi mietinnön, joka on hyödyllinen monille ryhmille ja sisämarkkinoille. Kaikki 23 tarkistusta on hyväksytty pakettina. Ja minusta ne tulisi kaikki hyväksyä. Ne kattavat erittäin laajan alan. SED-ryhmän näkökulmasta katsottuna tietenkään emme päässeet sataprosenttisen tulokseen, mutta mielestäni olemme saaneet aikaiseksi kovin tasapainoisen tuloksen ja tämä kannattaa myös vahvistaa huomenna. Aikataulu, joka meille annettiin vielä tuntuu kovin tiukalta. Meillä oli hyvin vähän aikaa keskustella tästä niin paljon kuin halusimme, mutta olemme edelleen pyrimme sopeutumaan ja olemme sopeutuneet. Lisäksi täytyy huomauttaa, että vaikka monia tarkistuksia sisällytettiinkin tähän ja kompromissit voidaan hyväksyä, haluan huomauttaa, että SDL on tärkeitä asioita, joita ei ole sisällytetty tähän. Ne Niitä ovat refit, parempi sääntely, palveludirektiivi, palvelupassi, standardisointi ja sosiaalitalous. Näitä ei ole siis sisällytetty, mutta olen aivan varma siitä, että tässä hengessä, kun olemme tästä mietinnöstä keskustelleet, pääsemme tasapainoisen tekstin, kuten pääsimme kompromissien kanssa. Joten jään odottelemaan niin äänestystä huomenna. Asian, joka mielestäni on erittäin tasapainoinen mietintö. Kiitoksia. Grazie. Eh, la parola... Eh, Kiitoksia edustaja Mitsi. Seuraavana ECRn varjoesittelijä Daniel Dalton. Uh, Mr. Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää esittelijää tästä suuresta työstä, jota hän on tehnyt tämän asian parissa. Samoin haluan kiittää varjoesittelijää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä kaikkien ryhmien kesken. Joten ECRn taholta me voimme tukea tätä lopullista mietintöä. Emme mekään saaneet lävitse kaikkea, mitä halusimme, mutta uskoakseni, että me saimme aikaan oikein hyvän kompromissin, joka tyydyttää kaikkia ryhmiä. Me tuemme tätä lopullista mietintöä. Tässä mietinnössä on muutamia erittäin hyviä asioita, kuten esimerkiksi jakotalous, joka täytyy huomioida – ja nämä uudet äh, yritysmallit, jotka toimivat avaimena tulo, tulevaisuudessa ja äh, tämä joustavuus äh, työntekijöiden ja työnantajien toimia uudella vuosituhannella. Joten meidän täytyy ehkäpä hieman tarkastella näitä, näitä vaatimuksia, jotka kuitenkin hieman rajoittavat. Mutta Kaiken kaikkiaan sisämarkkinat ovat avain tulevaisuuteen ja on erittäin tärkeää, että se toimii erityisesti sekä pienien yritysten kannalta että suurten. Tällä hetkellä sisämarkkinat eivät toimi PK-yrityksille yhtä hyvin kuin suurille. Suurilla yrityksillä on tarpeeksi mittakaava etua toimijakseen paremmin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sisämarkkinat on luotu vain suuria yrityksiä varten. Joten meillä kaikilla on edussamme, että sisämarkkinat kehittyvät sellaisella tavalla, että ne voivat tukea ja auttaa myös PK-yrityksiä. Olen myös iloinen siitä, että me olemme saaneet aikaan hyvän sopimuksen Alvista. Ja meidän täytyy huolehtia huolehtia siitä, että emme poista jäsenvaltioiden oikeuksia itse kantaa sitä. Ihan nopeasti muutama asia, jota me emme voi tukea. Täällä on muutama kompromissi, jota me emme kykene ryhmänä tukemaan. Mutta siis lopullista mietintöä me tuemme, vain näitä kompromisseja me emme tue. Ensinnäkin tuote, eh, turvallisuus ja markkinavalvontapaketti. Me tuemme tämän paketin tavoitteita toki, mutta emme voi tukea tässä tätä alkuperämaan pakollisuusmerkintää. On paljon tuotteita, jotka on tuotettu monissa eri maissa eri osista ja tämä tulee olemaan todella hankala, eikä tämä auta mitenkään kuluttajien asemaa eikä väärentämisasiaa eikä tuotteiden seurattavuutta. Me emme näe, että tämä on että tämä hoitaa tämä paketti tätä markkinoiden osuutta. Ja sitten mitä tulee merkintöihin ja siihen informaatioon, mitä kuluttajille annetaan, Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa jossain määrin sirpaloitumista. Sen lisäksi myös nämä maataloustuotteet. Toistaisin vielä, että me emme voi tukea tätä ajatusta siitä, että äh, laajennetaan äh, tätä äh, Se, että tämä maantieteellinen merkintä laajennetaan maataloustuotteista ei-maataloustuotteihin, sitä me emme voi tukea. Ja me emme nyt oikein ymmärrä, mitä hyötyä tästä nyt olisi, että se laajennettaisiin myös äh, ei maataloustuotteisiin Ymmärrän toki, miksi pitää olla aluemerkintä esimerkiksi champanjalla, koska ei champanjaa voida tuottaa joka puolella maailmaa liittyen ilmastoon. Mutta sitten kun on kysymys tuotteista, jotka on tehty käsin, ihmisten käsin, niin äh, silloin tässä mennään liian pitkälle. Mutta tiedän, että esittelijä on tietoinen meidän kannastamme ja tietää, että me emme tue tätä kompromissia, mutta me tulemme tukemaan tätä lopullista mietintöä. Ja vielä lopuksi haluaisin vielä sanoa, että me olemme saaneet kaiken kaikkiaan aikaan hyvän lopputulokseen ja me tulemme tukemaan sitä loppuäänestyksessä. Kiitos. Eh, Kiitoksia edustaja Dalton. Sitten Aldesta edustaja Guoga. Kiitoksia, haluan kiittää esittelijää rakentavasta työstä. Kaiken kaikkiaan kyseessä on hyvä mietintö. Haluaisin kiittää esittelijä. Tässä on hyviä tarkistuksia, jotka on otettu mukaan meidän kompromisseihimme. Siitä huolimatta meillä on vielä tärkeitä kysymyksiä. Kompromissi 9, 15, 19, 21 ja 22. Ja nämä kolme ovat hyvin EPPn ja ECR näkemysten kanssa yhdenmukaisia. Mutta varsinkin 19, 21 22, niin haluaisin kiinnittää huomionne. Minusta niitä tulisi muuttaa. Maarajoituskompromissi on liian heikko. Meidän tulisi pyytää komissiota esittämään tiukempaa ehdotusta. Me emme voi myöskään sallia sitä, että meillä on äh, lausekkeita, joiden lavulla ei estetä väärinkäytöksiä työllisyysalalla. ALDE ei voi tukea Made in-merkintää ja uskomme, että komission pitäisi katsoa kaikki nämä merkintävaatimukset. Esittää suunnitelman kaavulla voidaan vähentää EU- ja kansallisia merkintävaatimuksia ja luoda puitteisto sille, missä sanotaan, mitkä ovat oleellisia tuotteiden käyttämiseksi. Alde myös uskoo, että digitaalisen keinoin lähetettävät tiedot ovat tärkeitä. Ja siitä syystä uskon, että kompromissi 22 menee riittävän pitkälle. Kiitoksia. Grazie. Eh, non vedo nessuno della GUE. Ehm... Kiitoksia. Guesta ei ole, vihreistä ei ole Julia Reda, mutta joku ehkä haluaa käyttää hänen puolestaan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mm, äh... Kiitoksia. Puhun täällä Julia Redan puolesta. Hän on ryhmämme varjoesittelijä. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää siitä, että hän otti huomioon meidän huolemme jo koskien joukkorahoitusta, jakamistaloutta, avoimia standardeja, jotka on helppo täytäntöönpanna pk yrityksestä ja myös avointa lisenssimallia olemme oikein myönteisiä tämän suhteen. Muutamia huolia vielä on jäljellä ryhmässämme koskien maarajoituksia. Olemme pahoillamme siitä, että ne eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Sitten kompromissiehdotukset koskien digitaalisia markkinaa, neuvotteluja. Nämä olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon. Tunnustetaan tarve saada kunnianhimoiset tavoitteet maarajoitukselle. Samaan aikaan tunnustetaan, että pk-yrityksiä ei pakotettaisi toteuttamaan kaikilla Inkon pitäisi olla kunnianhimoisempi, kun kyseessä on kuluttajien oikeus saada tietoa tavaroista ja tuotteista. Sitten näistä maantieteistä merkinnöistä. Ryhmämme ei voi olla tästä yhtä mieltä. SPC-valmistuspoikkeusluvat, tämä on meidän ryhmällämme tärkeää, on tärkeää edistää geneeristen ja muiden lääkkeiden kehittämistä. Tässä on samantapaisia tarkistuksia useilta ryhmiltä. Toivomme, että on mahdollista päästä myönteiseen tulokseen näin ollen tässä asiassa. Sitten meillä on tarkistukset 292-220. Ne ovat samankaltaisia. Meillä on kuitenkin ongelma tämän tarkistuksen 220 kanssa, koska siinä viitataan SPC-järjestelmään suojelulla markkinoilla. Lisäsuojaa myös puhutaan. Toivomme, että tähän kiinnitettäisiin huomiota. Grazie, onorevole Albrecht. Allora passiamo al eh, gruppo. Kiitoksia sitten FDP-ryhmä, Marko Zullo. Siis EFDD-ryhmä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää erittäin hyvästä työstä. Meillä oli Meillä on tässä teksti, jossa on paljon myönteistä. Olemme onnistuneet parantamaan sitä ja saaneet usean kertaan kantoja lähenemään. On hyvin tärkeää, että tässä tekstissä säilytetään kansalainen kuluttajana ja työntekijänä, ja jota on suojeltava. Samaan aikaan korostetaan, kuinka tärkeää on luoda hedelmälliset markkinat PK-yritysten kasvamiseksi sääntöjen kautta, joiden on oltava yksinkertaisia ja selkeitä. Sitten vähän yksityiskohtiin olemme tyytyväisiä tästä lähestymistavasta koskien jakamistaloutta. Olemme tietoisia siitä, että on tärkeää suojella niiden edut, jotka toimivat jo nyt markkinoilla, mutta haluamme pyytää, että lainsäätäjä ottaisi käyttöön sääntelyä, jossa huomioidaan nopeus, jolla tämä sektori kasvaa ja näin jotenkin ennakoittaisiin myös joustavalla lainsäädännöllä äh, tätä kehitystä ja näin annettaisiin mahdollisuuksia äh, uusille työpaikoille. Me, meillä ei ehkä ole vielä aivan selvänä se, miltä tilanne tulevaisuudessa näyttää. Olemme tyytyväisiä tästä pyynnöstä saada lainsäädäntöä koskien ma- maantieteellisiä merkintöjä, ei elintarvikkeita ja maataloustuotteita varten. Tämä ei mitenkään ole tavaroiden vapaan liikkuvuuden vastaista. Päinvastaisen avulla voitaisiin lisätä huippuosaamista, jota Euroopassa, Euroopasta kyllä löytyy. Kannatamme komissiota koskien alkuperätietoja ja tuotantotietoja ja niiden mainitsemista merkinnöissä. Me voitaisiin antaa kuluttajille lisää tietoa, kannatamme tätä. Ja näin ollen kuluttaja voisi tehdä tietoisia ratkaisuja. Tästä on selkeästi, lisä, selkeästi hyötyä ja lisäarvoa. Sitten Euroopassa olisi tärkeää pystyä tekemään lääkkeitä ilman patentin päättymistä. Tästä on kompromissia tulossa. Olemme tehneet tarkistusehdotuksia tähän asiaan ja toivomme, että ne voidaan saada äänestettyä läpi. Lupien haltijoiden lisäksi tämä toisi Eurooppaan sellaisia valmistusketjuja, jotka tällä hetkellä tehdään kolmansissa maissa. Olemme tehneet tästä tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Zullo. ENF-ryhmästä ei ole varjoesittelijän paikalla eikä muita, joten ehdotan, että siirrymme muiden jäsenten puheenvuoroihin. Edustaja Schwab, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää Lara Komia, esittelijäämme erinomaisesta työstä – koska keskeinen viesti, mikä tästä parlamentin oma-aloite mietinnöstä lähtee eteenpäin, on se, että kun on kysymys täytäntöönpanosta, täyttä, sisämarkkinoiden sääntöjen paremmasta täytäntöönpanosta, niin meidän täytyy antaa viesti, että me tuemme tätä pyrkimystä. Ja se, että komissio sanoo, että tai haluaa, että sisämarkkinat ovat olemassa kaikille, tulivat he sitten idästä, lännestä, pohjoisesta, etelästä, niin sen kannalla tämä parlamentti ehdottomasti on. Tässä mietinnössä mainitaan hyvin paljon yksittäisiä poliittisia alueita ja asioita, joista on tehty kompromisseja. Vihreiden kollega viittasi geneerisiin lääkkeisiin, jotka ovat hänelle tärkeitä. Näin Varmaan on, mutta tämä on kuitenkin asia, joka kuuluu ympäristövaliokunnalle, joten sen vuoksi äh, tämä ei kuulu ehkäpä meille. On muita aloja, joista kollega Guoga esimerkiksi puhui, alkuperämerkinnät ja ne argumentit, joita hän esitti, ovat asioita, joista on kriittisesti puhuttu myös EPP-ryhmässä. Mutta tärkeää on se, että me saamme selkeän enemmistön tämän mietinnön taakse niin, että me saamme komission edustajalle annettua selkeän viestin. Ja olen iloinen siitä, että olen ollut mukana laatimassa näitä kompromisseja. Grazie, onorevole Schwab. Kiitoksia edustaja Schwab. Sitten edustaja Grappini. Maria Grappini. Grazie. <laughs> Mulțumesc, Nicola. În primul rând am vrut să iau cuvânt. Kiitoksia, Nicola. Aivan ensiksi haluaisin kiittää edustaja Komia. Kiitän myös Marleneja, koska he hyväksyivät PK-yritysten interryhmän kutsun. Useat PK-yritysjärjestöt olivat paikalla ja he kertoivat kantansa tästä mietinnöstä. Molemmat esittelijät arvostivat tätä reaalitalouden edustajien tapaamista. Tämän halusin teille kertoa. Olen iloinen siitä, että 20 tarkistustani niin on otettu mukaan kompromissitarkistuksiin. Täällä on vielä kahdeksan, joita ei otettu mukaan, mutta kaikkien näiden tarkistusten tavoitteena on auttaa ja tukea pk-yrityksiä. Tämä oli minun pyrkimykseni. Toivoin, että tässä uudessa mietinnössä – sen kautta tuottaisiin lisää tasapainoa markkinoille ja luotaisiin suotuisemmat olosuhteet pk-yrityksille. Haluaisin kutsua edustaja Daltonin kahville ja voisin näin selittää hänelle, että ei champagne ole ainoa tuote, jonka pitäisi suojella maantieteellisellä merkinnällä, vaan on myös tavaroita, kuten esimerkiksi keramiikkaa, jota ei voida tuottaa, mutta kun tietyllä alueella, koska sieltä löytyy asianmukainen savi, josta näitä keraamisia esineitä voidaan tehdä. Tähän me pyrimme. Haluamme auttaa ja tukea näitä pk-yrityksiä mahdollisimman paljon. Kiitos. Grazie, Kiitoksia edustaja Grappini. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, haluaisin onnitella teitä tästä tehdystä työstä. Ja haluaisin onnitella myös ryhmän jäsentä Marlene Mitseä tästä. Tämä on hyvin tasapainoinen teksti ja erityisesti kompromissit ovat sellaisia ja toivon, että ne saavat laajan tuen taakse niin, että saadaan todella tasapaino aikaan. Sehän onnistuu niin, että kaikki vähän antavat periksi ja näin päästään nyt tasapainoisen tuloksen. Tämä pätee erityisesti tähän parlamenttiin tähän valiokuntaan. Made in maat tai merkinnät, alkuperämerkinnät ovat olleet tässä valiokunnassa tärkeitä ja ne ovat saaneet laajan tuen huomenna. Äänestämme tästä asiasta. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista äänestettävänä ja annan nyt esittelijä Laura Komille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari täsmennystä vain ensinnäkin näistä lääkkeistä. Kuten totesimme useissa tapaamisissa, en nyt halua tästä sen enempää puhua, mutta todella on tulossa vaikutusten arviointi, tutkimus koskien juuri tätä asiaa sekä geneerisistä lääkkeistä että muista. Komissiolta on tällainen vaikutusten arviointi tulossa. Siinä vaiheessa, kun meillä teksti on edessä, me voimme ymmärtää, mitä kansalaiset pyytävät ja mitä yritykset haluavat sekä geneerisiä lääkkeitä tuottavat että muut. Sitä odotellessa olemme vahvistaneet patenttijärjestelmää, koska se ei täysin toimi kaikissa jäsenvaltioissa. Erityisesti suojan ajoitus on vähän puutteellista ja siihen olemme kiinnittäneet huomiota. Eniten huomioita esitettiin Made in lausekkeista ma- ja maantieteellisistä merkinnöistä, alkuperäismerkinnöistä. Olen näihin jo tottunutkin täällä vuosien kuluessa, mutta meillä on nyt vaikutusten arviointi. Tutkimus siinä määriteltiin, kuinka tärkeitä maa alkuperämerkinnät ovat kuluttajille analysoimme asiaa siis toisesta vinkkelistä. Viime vuosina, aikaisempina vuosina suhtaudumme alkuperämerkintöihin niin, että ne suosivat ainoastaan yritystä tai pk-yrityksiä. Kuitenkin vaikutusten arvio tutkimus erityisesti kyseli kuluttajilta kantoja ja saimme tällaiset tulokset. Tarkoituksena ei ole siis piirstoa ja jakaa markkinoita, vaan pikemminkin ajatuksena on se, joka on myös valiokunnan otsikossa, eli kuluttajan suoja markkinoilla. En tiedä, mitä huonoa on siinä, että todetaan, että tuote on tehty tietyssä maassa. Tässähän annetaan tuotteiden arvo. Sitten meillä on kuluttajilla tietenkin valinnan vapaus. Kuluttaja voi itse valita, mihin omat rahansa käyttöön. Haluaisin kiittää kaikkia. Äänestämme tästä huomenna. Toivon, että kaikki olette mahdollisimman laajasti asiaa tukemassa. Se pitäisi nopeasti palauttaa komissioon niin, että saisimme uudet ehdotukset valmiiksi. Kiitoksia esittelijälle. Hyvä, menemme siis seuraavaan kohtaan. Kyseessä on kertomus postipalveludirektiivin soveltamisesta ja sitä koskeva lausunto. Valmistelijana Lucy Anderson. Annan hänen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Just let me start by saying this is turning out to be a very interesting... Kiitos. Tästä on tulossa hyvin mielenkiintoinen mietintö ja kiitoksia oikein paljon kaikille varjoesittelijöille heidän osallistumisestaan sekä siitä työstä, mitä digitaalinen sisämarkkinaryhmä teki. Joten kiitokset eh, myös niille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Meillä on 53 tarkistusta kaikilta eri poliittisilta ryhmiltä, mikä on hyvin tärkeää. Ja monet tärkeät asiat eh, on, on otettu esiin näissä tarkistuksissa ja tätä kautta saan aikaan kattavamman lausunnon. Yritämme laatia mahdollisimman paljon kompromisseja ja huolehtia siitä, että kaikki näkökulmat tulisivat hyvin huomioon otetuiksi. Yksi asia on se, että varmistetaan sen, että se, että jäsenvaltiot kykenevät toimeenpanemaan tämän direktiivin sillä tavalla, kuin siinä sanotaan, esimerkiksi otetaan huomioon joustavuus ja että tulkitaan kunnolla tätä direktiiviä. Se näkyy myös osassa tarkistuksia. Pitkän aikavälin kestävyys yleispalveluissa on myös tärkeä asia ja täytyy myös voida ottaa huomioon tietyt eroavaisuudet, samoin kuin, että tätä asetusta valvotaan hyvällä tavalla. Nämä ovat asioita, jotka ovat tulleet esiin näissä tarkistuksissa, mutta tässä on hyvin paljon mielenkiintoisia tarkistuksia. Näissä on myös viittauksia esimerkiksi paketitoimitusten tärkeyteen ja konsensusta on myös siitä, että EUn täytyy vastata rajat ylittävien pakettien toimituksien kasvuun. Ja tässä täytyy olla myös avoimuutta kuluttajille ja yrityksille. Tarkistuksissa on viitattu myös kuluttajien mahdollisuuksiin riidanratkaisuissa, pienissä asioissa ja sellaisissa asioissa, joissa jäsenvaltiot eivät ole toimenpaneet ADR-direktiiviä täysin. Täytyy huolehtia siitä, että palvelut ovat laadukkaita. Ja tässä on myös mainittu esimerkiksi kestävyys tällä sektorilla ylipäätään ja se, että panostettaisiin koulutukseen ja palveluiden laatuun. Meillä on tarkistuksia, jotka liittyvät myös uusien toimijoiden markkinoille pääsyn esteisiin hyvin varhaisessa vaiheessa, me olemme, me olemme nyt hyvin varhaisessa vaiheessa kompromissitarkistusta laatimisessa ja menee eilen varjoesittelijöiden kokouksessa, joka oli hyvin rakentava tänä aamuna. Ja saattaa olla, että saamme aikaan vielä muutaman lisäkompromissitarkistuksen. Vielä kerran kiitokset kaikille. Sektori on hyvin tärkeä ja olemme hyvin tyytyväisiä valiokuntana, että saamme osallistua tähän työhön. Grazie alla relatrice, onorevole Kiitän esittelijää ja nyt siirrymme varjoesittelijöihin EPPstä Rosatun, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia Lucy kaikesta tehdystä työstä. Asia on ehdottoman tärkeä, koska Postien jakelupalveluilla on, kuten tiedämme, valtava merkitys yhtenäismarkkinoiden toimivuudelle, mukaan lukien digitaaliset näkökohdat. Ja tästä syystä meidän täytyy kaikkien todella olla mukana tässä, jotta kaikki toimisi hyvin. Luin tuon lausuntoluonnoksen, keskustelimme siitä usean otteeseen. Se on hyvin, erittäin hyvä lähtökohta meidän keskusteluillemme. Ja ensimmäinen kohtani koskisi sitä, että meidän tulisi katsoa direktiivin tavoitteita, eli esimerkiksi postipalveluiden sisämarkkinoiden loppuvieminen. Onko se tapahtunut? Minusta ei vaikuta vielä siltä. Kuten tiedämme, meillä kaikilla on 28 erillistä markkinaa Euroopan unionin alueella. Ja komission työasiakirja tämän yleisen palveluvaatimuksen tarjoamisen mm, ohella ei tarjoa riittävästi selkeyttä. Kuitenkin tässä on jotain yhteistä kaikilla näillä 28 osamarkkina-alueella. Kaikki toimijat ajattelevat asioita omien rajojensa sisäpuolella. Mutta minun mielestäni meidän toimintamme ei voi päättyä rajoille. Raja ei saa tänä päivänä olla este, eikä sen tulisi aiheuttaa mitään lisäkustannuksia. Toiseksi, transponointi. Komissio on antanut tähän jäsenvaltiolle aivan riittävästi aikaa. Se odotteli melkein kaksi vuotta tämän mietinnön julkaisem- kertomuksen julkaisemisessa. Ja valitettavasti se ei kuitenkaan johtanut mitenkään erityisen korkeaan transponointiasteeseen. Kaksi rikkomusmenettelyä on käynnistetty komission toimesta. Ja kun tarkastelen huolellisemmin transponoinnin sisältöä jäsenvaltioissa, niin käy selväksi, että transponointia ei ole kunnolla tapahtunut. ALV rakenteellisen erottelun näissä sääntelyfunktioissa omistajuuteen liittyviä ongelmia on, mutta ennen kaikkea on valtavasti eri alueita näille vaihtoehtoistoimijoille tulla markkinoille. Ja meidän tulisi keskittyä kaikkien tehokkaammin tähän. Pääsy, infrastruktuurin olemassaolo ja erityisvaatimukset, joiden avulla suojataan uusia markkinoille tulijoita. Komissio on työasiakirjassaan todennut, että 11 jäsenvaltiota ja on ottanut huomioon sen, että tässä on ehkä päällekkäisiä vaatimuksia. En halua liikaa keskittyä transponointiin, mutta aion esittää joitakin lisätarkistuksia. Kolmas kohta koskee sitä, että me olemme valiokunta, joka käsittelee digitaalisia sisämarkkinoita. Siitä syystä meidän tulisi pyrkiä katsomaan pidemmän aikavälin tavoitteita äh, pakettien jakelussa – tulisi nähdä myös se, että näiden markkinoiden tehottomuus aiheuttaa sen, että suurista internetyhtiöistä tulee pian myös jakeluyrityksiä. Näin on esimerkiksi Amazonin tapaus, joka on jo ilmoittanut, että se aikoo rakentaa paketin jakelujärjestelmän kautta Euroopan. Ei se nyt varsinaisesti uhka ole, mutta paljon parempi mielestäni olisi, että me pohdimme enemmän sitä, millä tavalla saisimme postimarkkinat tehokkaammiksi. Meidän tulee keskustella erilaisista lainsäädännöllisistä äh, järjestelmistä, joiden avulla voidaan tehdä helpommaksi se, että yritykset voivat toimia markkinoilla. Meidän tulisi myös keskustella siitä, äh, ovatko kuluttajat paremmin suojeltuja Siinä tapauksessa paketti tulee postitse tai tulee jakeluyhtiön kautta. Ehkäpä tilanne on aivan päinvastoin. Eli mielelläni jatkan työskentelyä tämän asian parissa, esitän kaikkia näitä kysymyksiä, etsin vastauksia ehkäpä löydämme myös aivan uusia ratkaisuja. En tiedä, olitteko paikalla eilen työryhmässä, kun esitimme ehdotuksen tästä saatavuuden velvoitteesta. Minusta meidän tulisi rohkeasti katsoa uusia ehdotuksia. Nyt on todella aika parantaa tilannetta, anteeksi. Näillä markkinoilla, jotka miele- tilanne on mielestäni erittäin vanhanaikainen. Kiitoksia edustaja Tun. Seuraavana ECR-ryhmästä Edward Cesak. ja Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Lucy Andersonia. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka ovat työstäneet tätä hanketta hänen kanssaan. Olen tietenkin tutkinut näitä valmisteltuja kompromissitarkistuksia. Haluaisin kiittää siitä, että minun tarkistukseni ovat mukana näissä kompromissiehdotuksissa. Erityisesti ne tarkistukset, jotka käsittelivät postipalveluiden laatua ja rajat ylittäviä palveluja. Minulla ei ole mitään muita erityisempiä huomioita, mutta haluaisin tuoda esille sen asian, että komissio on vedonnut siihen, että taattaisiin hyvät työolosuhteet postityöntekijöille. Pelkäänpä, että komissio menee liian pitkälle asioissa, joiden pitäisi kuulua jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Minun mielestäni jäsenvaltioiden pitäisi olla tästä asiasta vastuussa, ei komission. Tiedän, että enemmän työtä vielä tehdään tämän lausunnon puitteissa ja toivon, että saamme aikaan kompromisseja myös tässä asiassa, josta juuri puhuin. Kiitoksia. Eh, grazie onorevole Cesak, la parola per il gruppo. Kiitoksia edustajan Cesak. Sitten Alde Salokkegaard, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. ALDE-ryhmä haluaa luonnollisesti kiittää myös esittelijää hyvästä työstä tähän mennessä. Näissä kahdessa kokouksessa, johon olen osallistunut, on ollut paljon hyvää tahtoa ja yhteistyöhenkeä. Tässä tapauksessa alderyhmä on hyvin pitkälle samalla linjoilla kuin EBP-ryhmä. Täällä on jo kuultu viisaita sanoja Rova Tuunin suulla. Meidän täytyy keskittyä vahvasti markkinoihin ja siihen, miten markkinat toimivat tai ei toimi monissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy tällä mietinnöllä antaa selkeä signaali komissiolle ja jäsenvaltioille, että me haluamme markkinoiden toimivan paremmin. Toinen hyvä asia, mitä edustaja Tun sanoi, oli se, että ehkäpä meidän pitäisi ottaa käyt- tai tehdä äh, pari äh, tulevaisuutta, jotka liittyvät markkinoiden, pari tarkistusta, jotka liittyvät markkinoiden tulevaisuuteen. Meidän pitäisi katsoa Amazonia ja paria muutakin yritystä siitä, miten ne toimivat. Työ voitte olla montaa mieltä siitä, millä tavalla nämä yritykset toimivat äh, työntekijöiden kannalta, mutta täytyy olla selvillä siitä, että tämä on tulevaisuus. Meidän täytyy ottaa se huomioon, kun katsomme postipalveluiden markkinoita Euroopassa. Ja tämän täytyy heijastua tulevaisuudessa. En päässyt osallistumaan äh, tämän päiväiseen varjoesittelijöiden tapaamiseen, mutta äh, minusta meidän pitäisi ottaa mukaan jotain ajatuksia markkinoiden tulevaisuudesta. Me seuraamme äh, tässä hyvin pitkälti EPPn linjauksia. Minusta meillä on mahdollisuus terveisiin markkinoihin ja olen vakuuttunut, että me saamme aikaan hyvän mietinnön. Kiitos. Bene, grazie all'onorevole Hyvä, kiitoksia edustaja Lökkegaard. Muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla. Näin, että muista ryhmistä ei ole ketään paikalla, joten haluaisin nyt pyytää Lucia esittelijänä vastaamaan. Ole hyvä. Thank you for the... Kiitoksia näistä oikein hyödyllisistä kommenteista. Niistä on ollut hyötyä tähän edelläkäytön keskusteluun. Ja ja mielestäni on aivan oikein, Rose, että digitaalinen näkökulma on tuotava esille tässä. Sen on oltava osa sitä, mitä me sanomme. Ja toivottavasti tähän todella päästään. Tavoitteet ja transponointi. Yksi tapa, jolla saattaisimme yrittää uudelleen rakentaa näitä olemassa olevia kompromisseja on antaa sille lisäpontta. Ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä siinä, että kaikki pohtivat näitä asioita liikaa oman maan sisällä eivätkä riittävästi rajoja ylittäen. Tämä on siis äärimmäisen tärkeää. Joten kiitoksia kaikista näistä kohdista ja myöskin pitkän aikavälin perspektiivistä, kuten myöskin tästä saatavuusvelvoitteesta. Reisar kollega, kiitoksia myös Minun mielestäni työvoimakysymys äh, on aina tietysti monimutkainen, mutta kyllä uskoisin, että löydämme ratkaisun, jolla voidaan painottaa sitä, missä näiden velvoitteiden tulisi olla. Ja se liittyy myös joihinkin niihin kohtiin, joita Alde esitteli. Tämä koskee markkinoita ja koska kysymys on siitä, että saadaan markkinat toimimaan paljon paremmin ja välittää siitä viesti kaikille. Sitä me nimenomaan tässä pyrimme saamaan aikaiseksi. Kun puhutaan USAsta ja Amazonista, ehdottomasti emme voi jättää huomiota sitä, millä tavalla asiat etenevät, mutta sanoisin teille kyllä, että asia täytyy hoitaa, hoitaa järjestelmällisellä tavalla, sillä kaikkien etujen mukaista on se, että se hoidetaan näin. Emme me saa olla uuden kehityskulun vastaisia, mutta sitä täytyy katsella huolella ja hoitaa asia kunnolla. Eh, Kiitoksia, edustaja Andersson. Nyt haluaisin tietää, haluaako komissio käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen oikein iloinen tästä keskustelusta ja siitä, että tämä asia herättää parlamentissa suurta kiinnostusta. Näin pitääkin olla, koska se on hyvin tärkeä asia kansalaisille ja yrityksillemme. Muutama kommentti siitä, mitä täällä sanottiin. Lusi aloitti oman esityksensä toteamalla, että tämä koskee hyvää toimeenpanoa. Se on totta, että tämä koskee koko pitkästä kestävyydestä, tämäkin, ja tämä koskee myös pakettijakelua ja digitaalisia muutoksia. Kaikesta tästä olemme yhtä mieltä. Tän olemme pitkälti yhtä mieltä kaiken kaikkiaan siitä, mitkä ovat tärkeät kysymykset tässä pelissä. Rosa Thun kysyi direktiivin tavoitteista, onko ne saavutettu jota tavoitteena on sisämarkkinoiden toiminta. Haluaisin hieman haastaa tätä jossain määrin, vaikka en sitten lopulta teekään, niin, mutta tästä on sanottava, että aikanaan sanoimme, että kaksi tavoitetta meillä oli. Yksi oli lisätä järjestelmän tehokkuutta ja laatua niin, että kansalaisille tarjottaisiin laadukkaampaa palvelua. Samaan aikaan kiinnitettiin huomiota kannattavuuteen. Silloin oli vain pari yritystä, jotka olivat tällä alalla kannattavia. Sitten tästä EU-alueesta halusimme lisätä kilpailua niin, että saadaan tehokkuus hyötyä, mutta sen ei pitänyt kuitenkaan tehdä hallaa yleispalveluvelvoitteille, koska kansalaiset olivat keskuksessa. Olemme varmastikin saavuttaneet tämän toisen tavoitteen. Kilpailuasioissa emme ole aivan riittävän pitkällä monista syistä johtuen, aivan kuten aivan sanoitte itsekin, täytäntöpano ei ole, tai tämä transponointi ei ole aina ollut aivan niin kunnianhimoista kuin olemme, olisimme halunneet. Vaihtoehtoisille toimijoille ei ole ollut helppoa päästä markkinoita, markkinoille ja sitten on myös tällainen korvaava ilmiö silloin, kun kolmannesta direktiivistä neuvoteltiin, niin, niin markkinat olivat kasvamassa, nyt ne olivat laskemassa – tänä päivänä tilanne on kuitenkin sellainen, että olen aivan yhtä mieltä kanssanne, kun katsotaan tämän päivän tarpeita ja sitä, mitä kansalaiset haluavat ja tarvitsevat, mitä yritykset tarvitsevat. Paketit ovat tärkeämpi kuin kirjeet ja paketit ovat myös rajat ylittäviä sisämarkkinoilla. Tämä onkin yhtäkin suurempi asia, jos nyt puhutaan täällä rajoituksesta muusta, mitä puhutaan aikaisemmin. Jos sähkökauppa halutaan lisätä ja myydään rajat ylittävällä tavalla laadukkaiden pakettien äh, toimituksen kautta, niin ei voida myydä rajojen yli samalla tavalla kuin muuten. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän tavoitteemme ovat hieman muuttuneet, kun markkinat ja tarpeet ovat kehittyneet. Sitten tästä kannasta sinänsä komissiossa olemme sitä mieltä, että ja meillä on sellainen tuntemus, että jotkut jäsenvaltiot eivät markkinoiden avoimuuden osalta ole olleet aivan niin innostuneita kuin haluaisimme. Täytäntöpano on ollut vaikea, koska direktiivi on hyvin yleinen periaatepohjainen puitedirektiivi antaa paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille. Jos tämä halutaan toimivaksi, jäsenvaltioiden on oltava yhtä mieltä meidän kanssamme tavoitteista. Ei voi olla niin, että me komissiossa jatkuvasti pakotamme hallitukset tekemään asioita, joita ne eivät halua tehdä. Ei tämä näin toimi. Kyllä tässä edettävä käsi kädessä sisämarkkinat eivät ole mikään Brysselin markkina-alue, vaan niiden pitäisi olla kaikkialla. Sitten, sitten edustaja Cesak sanoi, että komissio takaa hyvät työolosuhteet te, te, no, liian pitkälle, että jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin nämä kuuluvat. Ellen aivan väärin ymmärtänyt, niin emmehän mennä koskaan tehneetkään. Tämä on ollut aivan selvää. Direktiivissä kyseessä on, kyseessä on jäsenvaltioiden to, toimivaltuus. Tämän me tunnustamme kaikkialla direktiivissä, kun puhutaan luvista ja vaatimuksista ja niin edelleen jäsenet voivat tehdä sen vapaasti oman lainsäädäntönsä pohjalta. Me emme millään tavalla ole pyrkineet harmonisoimaan tai säätelemään työolosuhteita ja työehtoja. Sitten Lökegaard viittasi markkinoiden parempaan toimintatarpeeseen. Tässähän viittaus työntekijöiden oikeuksiin ja niin edelleen. Jos katsotaan tanskalaisia markkinoita, sehän on ihan ääriesimerkki jäsenvaltioiden keskuudessa. Siellä tämä korvausilmiö on kaikkein selvemmin nähtävissä – Kansalaiset käyttävät sosiaalista mediaa ja lähettävät sähköposteja. Lisäksi yhtiöt ovat käyttävät sähkölaskuja laskuja, ja meillä on myös hallinnon puolella sähköisiä ratkaisuja, jotka ovat paljon pidemmällä Tanskalla kuin missään muussa maassa. Tanskan postilaitos tällä hetkellä toimittaa vain 40 prosenttia siitä, mitä aikaisemmin voitte kuvitella muita, muita muita aloja, joilla ydinbisnesala laskisi siis 140 prosenttiin. Kuitenkin eh, on noudatettava niitä lainsäädäntöjä ja oikeudellisesti ja ympäristökysymyksissä, jotka säädettiin tuolloin aikaisemmin eri olosuhteissa. Meidän on komissiossa ja parlamentissa ajateltava tulevaisuutta, mitä tapahtuu 50 vuoden jänteillä, mitkä ovat ne oikeudelliset puitteet, joilla voidaan maksimoida edut kansalaisille, yrityksille, kuluttajille ja veronmaksajille. Neuvostossa on telekom-työryhmä, se kokoontui kaksi viikkoa sitten ja siellä kysyttiin niin jäsenvaltiolta, että kun ajatellaan tätä täytäntöpanon kertomusta, johon te meidän mietintönne perusta, oletteko sitä mieltä, että nykyiset puitteet ovat edelleen asialliset ja riittävän joustavat, kun ajatellaan markkinoiden kehitystä, oletteko sitä mieltä, että tämä pätee vielä 50 vuoden päästä? No tänä päivänä suurin osa jäsenvaltiosta sanoi, että no, kyllä, me vielä jotenkin pärjäämme tässä ympäristössä ja varmaankin löydämme joustavia ratkaisuja, mutta melkein kaikki jäsenvaltiot salissa olivat yhtä mieltä siitä, että 50 vuoden jälkeen varmaankin tarvitsemme jotain muuta. Joten tässäpä kotiläksyä että meille kaikille, mitähän me oikeastaan tarvitsemme tulevaisuudessa, mitä kansalaisimme tarvitsevat ja tähän päätän puheenvuoroni. Olkaa hyvä, kiitoksia. I believe we can now move on to the next. No niin, me siirrymme nyt sitten seuraavaan asiaan. joka on kohta numero yhdeksän, jossa on kysymys esitedirektiivistä. Ja minä olen se esittelijä, mutta minulla, meillä on tässä nyt vain muutaman minuutin esittely tästä, että minä jatkan puheenjohtajana kuitenkin, puheenjohtajan paikalla. Tämä lausunto, jonka me annamme eh, IMKO-valiokuntana Ekon valiokunnalle liittyen arvopaperiesitteisiin. Tämä on tämän esitedirektiivin eh, tarkistus. Edellisellä kaudella minä olin mukana Ekon valiokunnassa eh, varjoesittelijänä tässä Minusta on tärkeää valiokunnan esittelijänä, että kuluttajasuoja-asiat tavallaan tarkistetaan. Ja olemme tarkastelleet Debakkerin Ekonin mietintöä ja huomioit kaikki asiat, joilla saattaisi olla vaikutuksia kuluttajille ja keskustelleet niistä sitten omassa valiokunnassamme. Siksi ehdotan 21 tarkistusta. Yksi lietää, että meillä täytyy olla selkeät säännöt tämän esitteen yhteenvedolle ja se on äh, pakollinen silloin, kun tätä tarjotaan äh, yksittäisille investoijille. Muuten ei välttämättä tarvita tällaista. Tämä ei ole halpaa puuhaa, se voi olla hyvinkin kallista tämä yhteenvedon laatiminen. Kuulostaa ihan hyvältä, että olisi tiettyjä äh, rajoitteita sivumäärille, mutta tämä tällainen yksi koko sopii kaikille äh, lähestymistapa ei ole minusta soveliasta, joten tätä olen hieman joustavoittanut ja ehdotan myös, että sen sijaan, että tätä kutsuttaisiin tällaiseksi yhteenvedoksi, niin se eh, voisi kutsua eh, tällaiseksi eh, selventäväksi e, yhteenvedolle. Sen lisäksi tein tarkistuksen, jossa puhutaan kääntämisestä niin, että tämä olisi saatavilla koko jäsenvaltion, koko jäsenvaltion kaikille investoinnille. Tämä on sama kieli järjestelmä kuin BRICSissä on käytetty. Ja se, että avataan markkinat, arvopaperimarkkinat äh, myös äh, yksittäisille sijoittajille niin, että he voivat päästä äh, mukaan arvopapereihin, markkinoille ja muualle. On erittäin tärkeää, että erityisesti pienet yritykset pääsevät ja saavat käsinsä kaikenlaista pääomaa. Ja me poistimme myös tämän maininnan sadasta tuhannesta eurosta, joka tekisi näistä esitteistä tavallaan käyttäjäystävällisempiä. Ja sen lisäksi me tuomme esiin myös tämän eron hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen investoijien kesken Ekon esittelijä ehdottaa tällaisia ylä- ja alarajoja, jotta tehtäisiin helpommaksi keskisuurille yrityksille päästä pääomamarkkinoille. Ja minä henkilökohtaisesti uskon, että tämä olisi hyödyksi ja auttaisi pienempiä yrityksiä pääsemään markkinoille. Ja siksi minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän tulisi tukea Ekonin tarkistuksia. Mutta haluan vielä kuitenkin tarkistaa tämän vielä kuluttajasuojavaliokunnalta. Siksi äh, olen äh, jättänyt tämän hetkeksi pöydälle. Äh, komissiolla on hyvä ehdotus äh, tästä minimikynnyksestä, joka säästäisi noin 70 prosenttia hallintokustannuksista. Eli kun palaa toista kertaa markkinoille, niin silloin ei tarvitsisi tehdä enää kokonaista samaa, äh, joka kertaista samaa ähm, selvitystä. Sitten sen lisäksi täytyy ähm, varmistaa joukkorahoitus ja miettiä, millä tavalla se tapahtuu sitten kuluttajasuojan kannalta, koska joukkorahoitusmallit äh, kehittyvät hyvin nopeasti. Mutta on kuitenkin kehittymässä jonkinlainen tällainen parhaat näitä parhaita käytänteitä eh, eri toimijoiden kesken, jossa pyritään eh, huolehtimaan eh, siitä, että joukkorahoituksen osallistuvat, varsinkin tuossa keskitasolla, tietävät, mitä riskejä siihen sisältyy ja että niillä on tarpeeksi informaatiota, joten olen tehnyt myös tähän tarkistuksen kuluttajasuojalainsäädännön kannalta. Vielen Dank, Vicky. Ähm, ich möchte... Kiitos, Vicky. Haluaisin kiittää esittelijä tehdyistä ehdotuksista. Siinä on muutamia tarkistuksia, jotka me hyväksymme EPPnä ja joita IMKO-valiokunnassa pitäisi tukea. Ensinnäkin tarkistus 1, joka liittyy kuluttajasuojaan joukkorahoituksessa. Tarkistus 2, jossa on kysymys tästä 100 000 euron rajasta ja sitten 3, 4 ja 5, jotka ovat äh, nämä poikkeukset äh, tämän asetuksen äh, käyttöalasta. Ja sitten piensijoittajan määritelmä, tarkistus 6 ei ole ongelma. Komission ehdottamat rajoitukset tällä yhteenvedolle kuuteen sivuun, samoin kuin näiden riskitekijöiden äh, mitan tavalla rajoittaminen on ongelmallista. Kriittisesti suhtaudun myös äh, tämän poikkeus äh, kotimaan sijoittajille 20 miljoonaa euroa. Minusta tämä ei ole järkevää siksi, että haluaisin välttää sitä, että investoijat ja liikkeeseen laskijat joutuisivat kohtaamaan erilaisen rajan jokaisessa jäsenvaltiossa, joka johtaisi sirpaloitumiseen näillä markkinoilla. Toisekseen tämä viittaus tähän worst case-skenaarioon, eli tarkistus numero kahdeksan, ei mielestäni ole välttämätön, koska jokainen äh, liikkeeseen laskija voi äh, menettää rahansa. Mutta tämä tietää jokainen sijoittaja, joka sijoittaa tällaisiin asioihin ja on tästä myös äh, tietoinen, eikä tähän tarvita nyt sitten mitään erityiskohtia. Mitä tulee tämän esitteen laatimiseen, niin mitä tulee riskitekijöihin, kun arvioidaan riskiä sen todennäköisyyden perusteella suhtaudun tähänkin kriittisesti ja mitä tulee käännökseen, niin minusta on ihan hyvä, että jäsenvaltiot saavat itse päättää sitä käännetäänkö. Ja minä en ole vakuuttunut ollenkaan, että tällainen käännös on ylipäätään välttämätön. Ja nämähän esitteet on itse asiassa olemassa jo finanssimaailmassa eri kielillä. Ja silloin ne ihmiset, jotka tätä asiaa käsittelevät äh, tai jotka tässä toimivat, äh, niin äh, he saavat ne käsiinsä ja muuten tämä on vain ylimääräistä kulua. Tässä ensimmäiset näkemykseni ja teen itse tarkistuksia tähän ja odotan mielenkiinnolla yhteisiä ja kokouksia. Maria Grappini. Mulțumesc mult, uh, doamna președintă. Kiitoksia, hyvä Ihan näin aluksi haluan kiittää teitä esittelijänä tästä lausuntoluonnoksesta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että saamme aikaiseksi hedelmällistä yhteistyötä Minä olen aina lähtenyt liikkeelle, aivan kuten totesitte, myöskin siitä, että meidän täytyy suojata kuluttajien etua. Kuluttajat haluavat hyödyntää tilannetta myös pääomamarkkinoilla. Ja siitä syystä olen tyytyväinen siitä, että olette kiinnittäneet erittäin paljon huomiota siihen tietoon, jota kansalaiselle pitää antaa näistä markkinoista. PK-yrityksillä täytyy myöskin olla pääsy pääomamarkkinoille ja näin ollen meidän täytyy saada aikaiseksi sellaiset kilpailuolosuhteet, jotka ovat samat kaikille ja meidän täytyy vähentää byrokratiaa. Olen katsonut myös tiettyjä näkökohtia, jotka mielestäni ovat erityisen tärkeitä. Tietyt määräajat, jotka koskevat esimerkiksi asiakirjaa, asiakirjan sisältöä, sitä, niitä tietoja, jotka julkaistaan kuluttajille. Ja mielestäni jotta voisimme saada aikaiseksi puolueettomuuden, joka on välttämätöntä. Ja kohdassa 50, jossa sanotaan, että on tietty määräaika, joka on asetettu niin mielestäni tämän määräajan on oltava sama, joka annetaan sijoittajalle, jotta tämä voi tarkastella tilannetta ja myös vetää pois tarjouksensa. Haluaisin myös keskustellut asiasta myös ryhmän kanssa, jolle muodostunut 20 tarkistusta. En tiedä, miksi tarvitaan näin monta päivää, eli 5 plus 10, yhteensä 15 päivää, joka tänne on laitettu esitteen laatimiseksi. Kaikki muut tarkistukset keskittyvät luonnollisiin henkilöihin, kansalaisiin, niihin, jotka ovat kaikkein haavoittuvampia, sillä kuluttajana on pelkästään yrityksiä, vaan ihan tavallisia kansalaisiakin. Joka tapauksessa aion esittää nämä tarkistusehdotukseni teille ja odotan myös kollegoiltani muita näkemyksiä. Kiitoksia. Tony G. Thank you. Thank you very much, Vicky. I welcome the commission. Kiitoksia. Olemme tyytyväisiä tästä komission ehdotuksesta, joiden kautta harmonisoitaisiin esitettä koskevia sääntöjä. Tämä on hyvä askel eh, sisämarkkinoita kohti ja sitä kohti, että markkinat toimisivat tehokkaammin. Esite sääntöjen harmonisointi on tässä aivan ratkaiseva asia. Se antaa sijoittajille selkeää tietoa, kun he tekevät investointi- ja sijoittamispäätöksiä. Tämä on erityisen tärkeää pk-yrityksille, koska esitteen sääntely antaa mahdollisuuden keventää hallinnollista taakkaa ja, ja vähentää kustannuksia esitteen laatimisessa. Minun käsittääkseni tässä on muutama tärkeä asia, joihin pitäisi puuttua ja jota pitäisi tarkastella uudelleen tässä esiteasetuksessa. Komissio ehdottaa alhaisempia raja-arvoa ja, ja sitten yläarvoja 10 miljoonaa. Meillä on artikla 3, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksen raja-arvosta, joka on alhaisempi, kun on tällaisia kansallisen lainsäädännön alaisia päätöksiä tai poissulkemisia. Tämä saattaisi aiheuttaa sisämarkkinoiden pirstautumista Kyseessä on asetus, joten sen pitäisi toimia asetuksen tapaan. Toinen ongelma koskee tätä tiivistelmää käsitettä. Se on merkittävä osa esitettä. Minun mielestäni sen pitää mennä käsikädessä koko tämän esiteasiakirjan kanssa. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tiivistelmässä pitäisi olla ainoastaan relevanttia täsmällistä tietoa, joka on aivan ratkaiseva sijoittajille, kun he tekevät sijoituspäätöstä. Haluaisin vedota komissioon niin, että se komissio tarkistaisi uudelleen tiivistelmää koskevia sääntöjä. On tärkeintä, että, että avainkysymykset ovat mukana tiivistelmässä. Se on tärkeämpää kuin, kuin sitten nämä hallinnolliset säännöt. Minun mielestäni tehokkain tapa saada tietoa on verkko portaalin luominen. Minun mielestäni tällaista verkkotietoa tarvittaisiin. Uskon, että koko tämä esitekysymys olisi digitalisoitava. Myös pk-yrityksiä hyödyttäisi tehokkaan tiedon saaminen ja tietoon pääsyn helpottaminen. PK-yritykset ovat kuitenkin EU-talouden tärkein moottori. Kiitoksia. Andreas. Yeah, thank you so much, Vicky, uh, for a very well... Uh, Kiitos uh, Viki hyvin valmistelusta lausunnosta. Pascal Mo lähti tästä jo, mutta minä olin ihan samaa mieltä, mitä hän jo sanoi. Tässä on oikeastaan kaksi kriittistä asiaa. Me haluamme estää tai välttää tavallaan näitä riskejä, kuten komissio ehdottaa, ennakoitavuuden pohjalta koska riskejä, taloudellisia riskejä ei kuitenkaan voida määritellä viiteen kategoriaan ja olla sitten varma, että nyt äh, tässä sitten kaikki riskit olisi lueteltu kattavasti. Joten tässä meidän pitää olla hieman äh, varovaisia eikä herättää mitään vääriä mielikuvia. Ja sitten toiseksi, äh, kollega täällä jo puhuikin tästä, en ymmärrä miksi on poikkeus miksi pitäisi olla poikkeus äh, äh, liikkeeseen laskussa, koska tässähän nyt äh, nämä riskit ovat ihan ihmisten tiedossa. Ja sen lisäksi on myös tämä esitedirektiivi, jossa ne on määritelty. Ja Euroopan unionissahan on paljon yrityksiä myös, jotka toimivat USA, Japanissa, Kiinassa ja muualla päin maailmaa. Ja jos nyt sitten otetaan pois nämä tällaiset joukkorahoitukset, niin silloinhan se aiheuttaisi, tai se toisi mukanaan lisää byrokratiaa. Minusta on tärkeää, että me olemme tässä hieman kriittisiä. Minä aion myös tehdä tarkistuksia. Olen kiitollinen siitä, että kollega Monsen tekee myös. Ja me kykenemme varmasti antamaan hyviä ajatuksia Ekon valiokunnalle. Anybody else? Okay. Haluaako joku puheenvuoron? Sääli, että Ekon esittelijä ei ole paikalla, koska hän olisi varmasti halunnut olla mukana. Pyydän hänet sitten varjoesittelijöiden kokoukseen. pari avain asiaa, jotka tuotiin esiin. Ja Andreakselle ja Paskalille. Me yritämme tässä tehdä eri asioita. Me yritämme saada aikaan pääomamarkkinaunionin, joka helpottaa investoijien investointeja, mutta myös äh, PK, helpottaa pk-yritysten pääsyä eh, tai pääoman saamista. Muistan viisi vuotta sitten eh, kaikki lähtivät neuvotteluista eh, pöydästä sanovat, että hienoa, tässä saatiin nyt tällainen uusi asetus, joka helpottaa pk-yritysten asemaa ja helpottaa niiden pääsyä markkinoille. Ja se, mitä tapahtui, oli, että kaikki hallin tai kaikki byrokratia palautettiin seuraavalle tasolle. Eli jos tekee viiden miljoonan ää, lainakirjan, niin se maksaa puoli miljoonaa erilaisina kuluina, hallintokuluina. Eli jos ei ole sitä rahaa, niin silloin ei pääse pääomamarkkinoille. Tämä 5 miljoonaa oli liian matala. Minä olen ehdottanut, että se voisi olla jopa 20 miljoonaa. En näe sitä suurena ongelmana, koska suurin osa kuluttajista, kun ne investoivat äh, osakemarkkinoihin, tekevät sen eläkerahaston tai jonkun muun tällaisen kautta, eivät he äh, itse henkilökohtaisesti äh, investoi pieniin liikkeellelaskuihin. Joten siltä osin tämä ei varmaan ole mikään iso juttu kuluttajan kannalta. Tämä eh, kielikysymys eh, johtui nimenomaan, se oli vastaus siihen, mitä eh, kansalaisjärjestöt vaativat. He haluaisivat, että kuluttajia suojeltaisiin paremmin nimenomaan tässä kielikysymyksessä, millä kielellä tämä esite on kirjoitettu. Ja mitä tulee sitten tukku ja, ja vähittäis puoleen ja niiden yhteyteen, niin ei minusta tähän nyt tarvita mitään ylimääräisiä tasoja niiden välille. Eli että meillä on oikeastaan kaksi eri kuvausta siitä, mitä tässä yhteenvedossa on, niin silloin se voi lisätä byrokratiaa koko joukon. Kaikkein helpointa komissiolle olisi sanoa, että kaikki esitteet ovat kuusi sivua pitkät ja siinä on vain viisi pääriskitekijää jokaiselle investoinnille, mutta onhan se nyt selvää, että asiat ovat erilaisia, jotkut ovat monimutkaisempia kuin toiset ja sen vuoksi minä ajattelen, että tässä pitäisi olla hieman enemmän joustavuutta, mutta me voimme työstää tätä yksityiskohtaisemmaksi seuraavalla kerralla. Mutta toivottavasti saamme tukea sille, että yksinkertaistamme tätä prosessia PK-yrityksille ilman, että menetämme tätä kuluttajasuojaa, varsinkin näissä isoissa liikkeelle laskuissa. Right. We've got 10 minutes for a cup of coffee. No niin, 10 minuuttia kahvitauko ennen kuin komission jäsen tulee. So, ladies and gentlemen, if you take your seats. No niin, voisitteko istuutua paikoillenne? Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Oettingerin. And thank, thank you very much for coming. Suuret kiitokset siitä, että tulitte tänne Sis- sisämarkkina- ja kuluttajansuoja valiokuntaan. Emme tietenkään voi unohtaa kuluttajansuojaulottuvuutta Tarkoituksena on keskustella komission työohjelmasta ja tulevista aloitteista. Keskustelemme useiden asioiden esi- edistyksestä. Jotkut niistä on jo komission esittelemiä, mutta toisia komissio ei vielä ole hyväksyneet. Ne ovat tämän loppuvuoden ja ensi vuoden prioriteetteja. Nyt otan jo puhujalistaa. Komissiolla on käsittääkseni tunti aikaa. Ehkäpä voisinkin antaa nyt puheenvuoron teille, niin aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä. Verehrte Frau Vorsitzende, liebe Frau Arvo puheenjohtaja Ford, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset tästä mahdollisuudesta. Ihan lyhykäisesti haluaisin esitellä teille tässä asioita, seuraavan 9-12 kuukauden aikana. Eli mitä silloin tapahtuu? Meillä on verkko ja informaatio. direktiivi on nyt takanamme. Sen lisäksi käsittelemme kyberturvallisuutta ja Horizon 2020 sekä kaikki muut aktiviteetit, joita me olemme suunnitelleet tietoturvan alalla. Kaiken taustalla on DSM-paketti ja esteetön verkkoon pääsy on äh, kesken. Meillä ei ole tässä nyt vielä ihan kaikkia kantoja neuvostolta ja parlamentilta, mutta toivon mukaan me saamme aikaan läpimurron ja saamme aikaan sitä sopimuksen. Eilen meillä me päätimme komissiossa teollisuuden digitalisoimispaketista – Hannoverin teollisuusmessuilla vuosi sitten kävimme rakenteisen keskustelun teollisuuden, AY-liikkeen ja jäsenvaltioiden kanssa sekä olemassa olevien kansallisten verkkojen kanssa esimerkiksi Ranskassa, Isossa Britanniassa, Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa – Eli kysymys on äh, verkotetusta teollisuudesta. Ja tätä kautta haluamme käsitellä teollisuuden digitalisoitumista ja saada aikaan sitä kautta sitten eurooppalaista lisäarvoa. Tällä paketilla me haluamme tällaisen verkostojen verkoston, eli on kansallisia verkostoja ja sitten niistä tehdään verkosto. Me haluamme luettelon standardisoineista, Euroopan tasolla. Euroopan tason järjestöjen kanssa ja ajatellen e, tätä M, ja nopeuttaa Euroopan digitalisoitumista ja teollisuuden digitalisoitumista. Me olemme myös tarkastelleet konnektiivisuutta ja tietojen siirrettävyyttä. Ja me olemme päässeet myös pitkälle tällaisessa tutkimus, eurooppalaisessa tutkimusklusterissa, jota nyt on rahoitettu, jossa pyritään yhdistämään tavallaan tiedemiehet tutkijat ja teollisuus. Ja sillä tavalla, että kaikki eri tutkimusyritykset, laboratoriot, muut voisivat löytää itsensä, löytää toisensa. Me olemme myös investoineet ja tukeneet suuria tällaisia tietokoneita, tietokoneyhdistelmiä niin, että voisimme olla kaikkein parhaita maailmassa ja toivomme, että meillä olisi kolme tai neljä tällaista kaikkein tehokkainta ja toimintakykyisintä rypästä. Ja esimerkiksi Saksassa meillä on jo tällainen Stuttgartissa. Tavoitteena on käydä keskusteluja vielä tämän vuoden puolella ja sitten investoida tähän IT-teknologiaan. Sen lisäksi mm, on ehdotettu konferenssia Hanoveriin ensi kuussa. Tarkoituksena on viedä eteenpäin tätä rakenteellista keskustelua tiedemaailman kanssa, AY-liikkeiden kanssa, teollisuuden kanssa niin, että me pääsisimme eteenpäin teollisuuden digitalisoimisessa. Toukokuussa komissio päättää sähköisestä kaupasta, e-kaupasta. Kysymys on maarajoituksista, posti, paketista, paket, postipakettipaketista ja toimituksista. Kysymys on myös audiovisuaalisten medioiden direktiivistä. TV-direktiivistä digitaalisessa maailmassa. Kysymys on myös ensimmäisestä tiedonannosta, joka perustuu konsultaatioon. Ää, onko tarvetta säätelylle tällä alalla kysymysmerkki. Tällainen kysely on tehty. Ja sitten on sähköinen kauppa. Pyrimme ylittämään markkinoiden sirpaloitumisen ja luomaan teknisen ja oikeudellisen perustan niin, että Varsovasta äh, Bordeauxhon voi äh, ostaa äh, paikan päältä viiniä, juoda sen siellä tai viedä mukanaan, mutta että kaiken tämän saman voisi tehdä myös netin kautta. Haluan emme halua velvoittaa ää, myyjiä ää, toimimaan Euroopan laajuisesti tai ostamaan la- maailmanlaajuisesti tai Euroopan laajuisesti. Tai esimerkiksi, että kaupan olisi toimitettava 200 grammaa juustoa Varsovasta Portugaliin. Me haluamme selvittää, mitä mahdollisuuksia on ja mitä mahdollisuuksia online ja offline on. Audivisuaalisten medioiden direktiivi, tämä on ollut käsittelyssä vuodesta 2007. Sen jälkeen esimerkiksi tekniikka, miten kuvia siirretään, on muuttunut perustavaa laatua olevasti. BBC, RAI, Telekom, ACT, RTL, mitä näitä on? Nämä tutut streaming tarjoajat, kuten esimerkiksi Netflix, Netflix ja meillä on YouTube ja vaikka mitä. Ja meidän täytyy huomioida nuoret, meidän täytyy huomioida eri ryhmät, meidän täytyy huomioida mainosrajoitukset, meidän täytyy huomioida esimerkiksi vihapuheen rajoittaminen ja niin edelleen. Mitä tässä teemme? Lähdemmekö me rajoittamaan vai mitä me teemme? Ja me tarvitsemme sääntöjä, jotka tukevat katsojaa. Eli meidän täytyy modernisoida tätä direktiiviä. Seuraavan kahden kuukauden aikana me tulemme tekemään tästä lainsäädäntöehdotuksemme. Tässä on yksi asia, jonka tässä yhteydessä haluaisin teille kertoa. Me elämme nyt nopeasti muuttuvassa audiovisuaalisessa maailmassa. Jo ja, mutta se, että komissio näin nopeasti nyt tekee jo ehdotuksen, kun yleensä me tarvitsemme kolme vuotta, kun me neuvottelemme, komissio neuvottelee parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa ja trilogia ja niin poispäin. Mutta kun me saamme sen tehtyä, niin kolme vuoden kuluttua, niin koko audiovisuaalinen maailma on taas ihan erilainen. Eli sen vuoksi pyytäisinkin, että saisimme toimia mahdollisimman nopeasti Seuraavat eh, eh, puheenjohtajamaat Slovakia ja Malta ovat valmiita tähän, että komissio saa toimia nopeasti. Digitaalinen sektori tarvitsee nopeita eh, päätöksiä esimerkiksi säätelyyn, mutta jos tähän menee liian paljon aikaa, niin silloin se on menetettyä. Me käymme, haluamme myös online-platformien kohdalla järjestää, tähän järjestimme julkisen kuulemisen ja nyt me olemme saaneet yli tuhat vastausta ja niitä arvioimme nyt tämän kuun loppuun mennessä. Ja toukokuun puolessa välissä sitten laadimme tästä asiakirjan tästä arviosta. Meidän puoleltamme tässä on tällainen moniaskelinen to- toimi. Jos me haluamme tässä tehdä jotain arviointia, esimerkiksi copyright, äh, telecom review. Jos me haluamme tällaisia online-paikkoja, niin meidän täytyy miettiä, minkälaisia asetuksia me haluamme ehdottaa, jotka olisivat järkeviä ja äh, käytännöllisiä. Meidän täytyy päättää, tarvitaanko sen lisäksi vielä sitten jotain yleisiä säätelyitä, onko tarvetta sellaiselle ja jos sitten käy ilmi, että ei, sitten me mietimme ylipäätään näitä online-tuotteita tapauskohtaisesti. Meidän täytyy toimia kilpailulainsäädännön ja syrjimättömyyslainsäädännön pohjalta. Tarvitaanko sitten jatkotoimia? Siitä me tulemme puhumaan sitten syksyllä ja katsomaan sitten, että puolesta vastaan mikä on tilanne. TSM-paketti on jo ö, käynnissä. Ja kyseessä on esimerkiksi verkkovierailut ö, tukku ö, puolella – ja tästä tulemme tekemään ehdotuksen kesäkuussa, jotta saisimme sitten lopullisesti poistettua äh, verkkovierailumaksut. Kyberturvallisuus, äh, sitä minä jo puhuin. Sitten CPP, joiden on tarkoitus vahvistaa kyberturvallisuutta ja siihen voimme käyttää varoja Horizon 2020 puitteissa liittyen uusiin projekteihin tietosuoja-alalla. Seuraavana kuukausina on myös tärkeää arvioida telekommunikaatiopakettia eli telekomsektorin uudelleen arviointi. Syksyllä, syyslokakuussa teemme uudistus- ja modernisointiehdotuksemme. Mistä siinä on kysymys? Siinä on kysymys telekomsektorilla, joka noin 20 vuotta sitten lähti liberalisoinnin tielle, jossa nykyään eletään kilpailun aikaa eikä enää monopoliaikaa. Ja yrittää katsoa, millä tavalla älykkään lainsäädännön ja säätelyn kautta voidaan paremmin kannustaa investointeihin digitaalisilla markkinoilla, esimerkiksi laajakaistalla. Me haluamme hyvillä suunnitelmilla, esimerkiksi Junckerin suunnitelma tai rakennerahastoilla äh, parantaa, mutta se ei riitä. 80-90 prosenttia investoinneista, niiden täytyy tulla markkinoilta. Sen vuoksi meidän täytyy nyt tarkistaa lainsäädäntöä ja äh, säätelytarvetta. Toinen asia liittyy taajuuspolitiikka. Me olemme matkalla 5G-verkkoihin. Siihen tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä. Tutkimus, tutkimuksen markkinoille mukaan tuominen. Ja tässä me olemme päässeet hyvälle tielle. Toisekseen, mitä tulee sopimuksiin muiden toimijoiden kanssa maailmassa, Japanin, Etelä-Korean, Kiinan kanssa – Meillä on yhteinen, äh, yhteisiä sopimuksia ja USA kanssa me esimerkiksi ja Kanadan kanssa neuvottelemme. Mutta emme me kuitenkaan äh, ihan huomenna siihen pysty astumaan, mutta äh, joka tapauksessa seuraavan vuosikymmenen aikana 5Gstä tulee maailman standardi. 5Gn merkitystä ei voi yliarvostaa. Barcelonassa Mobile World Congressissa – oli vain kaksi aihetta oikeastaan, kyberturvallisuus ja 5G. Ja sitten uudet palvelut, ää, sähköinen, ää, sähköinen lääketiede, itse ajavat autot ja muuta tällaisia. Ne ovat kaikki asioita, ää, jotka ovat ää, hyvin tärkeitä, mutta ne, niitä me emme hoida yksi, yksin. Mutta jos meillä on erilaisia mahdollisuuksia, niin me kykenemme kantamaan tämän data-infrastruktuurin. Ja 5G-taajuuksien jakamisessa tarvitaan koordinointia ja harmonisointia Euroopan tasolla. Niin kauan kuin kansalliset säätelyviranomaiset ja hallitukset yksin päättävät Yksi sanoi, että 2015, toinen 2018 toteutetaan nämä huutokaupat, niin silloin keskiössä on vain se, kuinka paljon rahaa ne saavat huutokaupoillaan. Ja silloin kestää kauan ennen kuin me saamme 5 g toimintaan. Ja sitten meillä tulee olemaan ongelmia kansallisrajojen kohdalla. Eli meidän täytyy koordinoida taajuuspolitiikkaa. joten tämä tulee olemaan yksi asia Telekomin paketin tarkistuksessa. Sitten on äh, myös äh, säätelyviranomaiset. Olen täysin tietoinen siitä, että jäsenvaltiot äh, ovat matkalla, e, eivät halua siirtyä kansallista säätelystä eurooppalaiseen säätelyyn, vaikkakin digitaalinen maailma kannustaisi siihen. Mutta meillä on muitakin sektoreita yhteiskunnassamme. Meillä on eh, energiasektori esimerkiksi, Eisa Jubiansa, eh, pankkisektori, eh, vakuutussektori, yleispalvelusektori. Säätely tapahtuu niissä asioissa huomattavasti enemmän Euroopan tasolla koordinoidusti Kansalliset äh, säätelyviranomaiset ja niiden äh, pääviranomaiset äh, ovat vahvoilla, mutta nyt ne tekevät tässä eurooppalaisessa elimessä yhteistyötä. Eli siellä on kansalliset johtajat mukana ja tätä kautta on annettu uusia toimivaltuuksia. Sitten e-yksityisyysdirektiivi on asia, jonka me tulemme esittelemään, tai tietosuojadirektiivi sen lisäksi teemme myös ehdotuksia Free Flow Data, vapaa tietoliikenne ehdotuksen. Tässä ei ole kysymys tietosuoja-asetuksesta, vaan kysymys on vapaasta rajat ylittävästä tietovirrasta yrityksille, koska meillä on jo niin paljon digitaalisia palveluita, eli niitä tarvitaan. Viimeinen asia. Syksyllä haluamme esitellä toiseksi suurimman lainsäädäntöpakettimme, joka koskee digitaalista tekijänoikeutta. Me olemme ehdottaneet, tai ehdotimme viime vuonna pienempää pakettia aiheesta, ja nyt tulee sitten toinen suurempi, Eh, joka liittyy eh, kustantajien oikeuksiin. Tämä eh, kuuleminen, kuulemiskierros on nyt käynnissä ja sitten kun se on saatu päätökseen, niin sitten me teemme ehdotuksen myös digitaalisesta tekijänoikeudesta ja sen säätelystä. Eli tämä on vuoden 2016 työohjelma. Just a short I'm going to go through the um, coordinators first and then... Other... Käydäänpä ensin läpi koordinaattorit ja sitten muut jäsenet. Andreas Schwab. Much, Commissioner. I would like... Kiitoksia kovasti, Viki. Kiitoksia komissaari. Haluaisin ottaa kolme asiaa, jotka mainitsitte osittain tässä puheenvuorossa. Ensinnäkin verkkoturvallisuus, transponointi, tietoturvallisuus on tärkeä osa tätä ja koska äänestimme asiasta tietosuojasäännöksistä viime viikon täysistunnossa. Meidän täytyy varmistautua siitä, että tietoturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti ja toivottavasti tämä julkisten ja yksityisen puolen kumppanuus mahdollistaa sen, se jota ehdotatte siis. Ja näin voidaan luoda standardit eurooppalaisille yrityksille, joita voidaan soveltaa nopeasti. <clears throat> Sillä nämä yritykset, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, ja mehän äh, ilmeisesti äänestämme tästä parlamentissa täällä Brysselissä kesäkuussa. Näin yritysten täytyy tietää, mitä ne joutuvat tekemään täyttääkseen velvollisuutensa. Toiseksi puhuitte näistä alustoista. Ja tämä on hyvä päivä puhua alustoista, kun komissio juuri kertoi, että on vastustettu suurta internetyritystä tässä suhteessa. Minusta meidän pitäisi olla erittäin järkeviä tässä suhteessa, sillä kaikki alustat eivät ole yhtä suuria ja siitä syystä meidän säännöksemme tulisi olla kohtuullisia, maltillisia ja niiden tulisi keskittyä kasvuun Euroopan unionissa ja myös sen ulkopuolella. Kolmanneksi aloite eilispäivän teollisuuden alojen digitalisoimiseksi. Tämä on erittäin hyvä asia ja meidän tulee varmistautua siitä, että Euroopan unioni ei häviä. Kuitenkin jotkut yritykset ovat kritisoineet sitä, että tämä 50 miljardin paketti ei ole riittävä, riittävä vielä ja haluaisinkin tietää, mitä voimme tehdä, jotta tätä voitaisiin viedä pidemmälle. Sitten Evelyn Gebhardt. Kiitos ja kiitokset äh, puheenvuorostanne, joka oli hyvin äh, kattava kuten aina. Haluaisin puhua ihan pienestä teemasta, joka kuitenkin voi olla hyvin äh, laajalle, pitkälle menevä ainakin Saksassa. Pyytäisin, että tarkastelisitte sektoria Saksan liittotasavallassa hyvin tarkkaan ja tämä on aihe, joka voisi avata oven tulevaisuudessa. No ei nyt kuitenkaan nettineutraalisuudelle, koska siihen meillä ei ole kapasiteettia, mutta meidän täytyy olla tässä kuitenkin hyvin varovaisia. Haluaisin painottaa sitä, mitä Andres Schwab tässä sanoi liittyen liittyen tietovirtojen turvallisuuteen, se on yhä tärkeämpää. Viime aikana olemme nähneet yhä enemmän, että turvallisuus on suuri ongelma. Hak- blokkereita, jotka ovat puuttuneet esimerkiksi autojen ajamiseen ja tämähän voi esimerkiksi johtaa hyvin pahoihin onnettomuuksiin. Ja tämä osoittaa, miten vaarallinen tämä tilanne on. Ja sen vuoksi täytyy kyllä miettiä tarkkaan, millä tavalla me toimimme näissä kysymyksissä. Kolmas asia, josta haluaisin puhua, on tämä maarajoitus. On aihe, joka on hyvin lähellä sydäntäni sanon, kuten eräs nuori opiskelija Stuttgartista sanoi, hän sanoi minulle erässä tilaisuudessa, jossa puhuttiin sähköisestä kaupasta ja online-kaupasta. Hän sanoi, Rova Grebhardt, miksi te puhutte koko ajan rajat ylittävästä kaupasta? Minä luulen, että meillä on sisämarkkinat. Eli näin nuoret ihmiset ajattelevat, että he halua enää puhua mistään tai kuulla mistään rajat ylittävästä siitä ja tästä, vaan he haluavat, että sisämarkkinat todellakin toimivat tällä alalla. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä sisämarkkinat saadaan aikaiseksi. Toki siinä on kysymys paljon säännöistä. Sääntöjä on luotava nimenomaan nettikauppaan ja lainsäädäntöä pitää olla tässä ja komissiohan laatiikin tästä lainsäädäntöehdotuksia, mutta että huolehditaan myös siitä, että, että monet eh, ei oikeutetut eh, ongelmat saadaan poistettua. Esimerkiksi eh, jos esimerkiksi luottokortti on myönnetty väärässä maassa tai niin tai näin. On paljon tällaisia esimerkkejä, siitä, joka vaikeuttaa tätä nuorten ihmisten verkkoliikkumista. He ovat muutenkin nämä nuoret mobiileja. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Dan Dalton, kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kun viime kerran tapasimme esr ryhmässä niin ehkä ymmärsitte väärin minut hiukan. Haluan täysin digitaalisen tulevaisuuden, mutta uskon, että se on nyt jo täällä olemassa, enkä halua, että komissio tuhoaa sen vahingossa, kun se suojelee erilaisia muita etuja ja pyrkii pitämään Yhdysvaltain palvelut ulkopuolella. Haluaisin nyt kuulla tästä asiasta lisää. Komission puhemies pohti esimerkiksi YouTube ja muihin liittyvää verotusta. Se tuhoaisi sen tavan, jolla miljoonat eurooppalaiset käyttävät internettiä. Internet on muuttunut, kulutus tottumuksia ja se tuhoaa sellaisia palveluita, joita sadat tuhat eurooppalaiset käyttävät päivittäin. Se ei ole hyvä idea. Komissio pohtii myös pikkuveroa, joka kohdistuisi uutispalveluihin, palveluihin. Ja se myöskään ei ole hyvä ajatus. Kun siellä Espanjassa tuli tämmöinen lainsäädäntö voimaan, niin 14 prosenttia väheni näiden käyttö. Uutisten kasauspalvelut ovat hyviä olemassa. Jos näihin nyt puututaan, niin kello menee kyllä 30 vuotta taaksepäin ajassa. Ja silloin varmasti kukaan enää halua saada uutisia vain yhdestä samasta paikasta. Se, että pyritään myöskin rahastamaan tällä datalla digitaalipuolella, johtaa siihen, että kaikki vapaat sovellukset tuhoutuisivat. Ihmiset lataavat niitä itselleen ihan miljoonittain päivittäin. Nämä ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, mitä Juncker totesi Britannian lehdistössä, kun hän sanoi, että EU puuttuu liikaa ihmisten elämään. Se olisi erittäin huono ihmisten käsitykselle EUsta, jos YouTubeen tai, tai Google Newsin tai muihin puututaan tällä tavalla. Haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on tästä asiasta, miten olette siinä toimia. Lisäksi kaksi kohtaa, jotka mainitsitte maanrajoitukset, vaikka olette samaa mieltä, että ihmisten pitäisi kyetä ostamaan rajoja ylittävin, me emme kuitenkaan voi pakottaa yrityksiä myymään alueella, jossa ne nyt haluaa myydä. Varsinkin, jos ne joutuvat soveltamaan tuon toiminta-alueen sääntöjä. Ongelmana saattaa olla se, että, tai tuloksena saattaa olla se, että yritykset poistavat koko internetpalvelunsa. Ja sitten streaming-palvelut AV-media-direktiiviin mm, olisin kyllä hieman huolissani tästä. Itse olen cricketin ystävä, ja mehän tiedämme, että cricket on kaikkein paras urheilulaji ja hieno urheilulaji maailmassa. Ja pesäpallokin on myös mielenkiintoinen. Se voi nyt, sen Yhdysvaltainen pelejä voi katsoa nyt EU-ssa. Mutta jos tämä AFMSD-direktiivi tulee, niin silloin sitä on erittäin vähän saatavilla ja tiet, ihmiset, jotka haluaisivat sitä saada, joutuvat katsomaan tietyn määrän baseballia, jotta voivat katsoa myös krikettiä. Eli haluaisin, että olisitte tietoisia näistä tällaisista tahattomista vaikutuksista, joita tietyillä toimilla saattaa olla. Meidän täytyy varoa sitä, että me tuhoa sitä, mitä on jo saatu aikaiseksi. Thank you, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Olen oikein iloinen siitä, että olemme selvästikin menossa eteenpäin digitaalisen agendan puitteissa. Toivon, että teidän kautenne lopussa ja meidän kautemme lopussa voimme näyttää kansalaisille, että me olemme kyllä kykeneviä tuottamaan tuloksia reaaliajassa. Kollegani täällä käsittelevät ja monia tärkeitä asioita. Haluaisin keskittyä itse kahteen asiaan, jotka osittain on täällä mainittu. Ensinnäkin siirrettävyys. Siitä haluaisin hieman keskustella. Otitte sen mukaan, otitte mukaan nämä tasapainotetut mahdollisuudet, joilla voidaan varmistaa tekijänoikeudet ja todetaan, että vaatimukset, vaatimusten on oltava järkeviä ja siihen myös jäljittämismahdollisuudet. Olen yhtä mieltä tästä tasapainosta, mutta tiedän, että tämä on erittäin vaikea säilyttää. Monet sidosryhmät tulevat meitä kohtaan hyökkäämään. Mikä olisi teidän vastauksenne niille, jotka haluavat haastaa tätä tasapainoja, jotka puolustavat esimerkiksi tekijänoikeuksia tässä? Toinen kysymys koskee verkottuneita autoja. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne verkottuneiden autojen tulevaisuudesta, jotta Euroopasta tulisi johtaja tässä asiassa. Meidän on ryhdyttävä pohtimaan, mitä voimme tehdä teollisuuden hyväksi tässä asiassa – Voisitteko vähän kehitellä sitä, mitä te näette tulevan komissiolta tänä vuonna? Minkälaisia ohjeviivoja tai sääntelyä on tulossa verkottuneita autoja varten tänä vuonna? Kiitoksia. Sitten Julia Reda. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, komission jäsen tästä puheenvuorosta. Meidän pitä, piti keskustella digitaalisten sisämarkkinoiden työohjelmasta – ja sinnehän on ollut hyvin paljon viivästymisiä, viivästymisiä esimerkiksi maarajoituksen suhteen. Ja edustaja Gebhardt mainitsi tästäkin jo tärkeitä asioita. Valiokunnassa me olemme käsitelleet tätä aihetta hyvinkin intensiivisesti ja tehneet ehdotuksia digitaaliseksi sisämarkkinoiksi, sisämarkkinoiksi ja esimerkiksi digitaalisen, ehdotuksia digitaaliseksi sisällöksi. Minusta on tärkeää, että komissio huomioi nämä meidän ehdotuksemme, mutta miksi äh, kaapeli- ja satelliittidirektiivi on myös siirretty sykseksi. Siinähän on myös kysymys maarajoituksista. Virallinen äh, perustelu tälle myöhästymiselle oli se, että tässä järjestetään konsultaatio panoramavapaudesta, vapaudesta, mutta eihän se koske koko tätä direktiiviä, joten miksi tämä myöhästyminen? Ja sitten jakamistalous komission suunnitelmasta on pudonnut kokonaan pois voisitteko te selventää tätä? Tarkoittaako tämä sitä, että jakamistaloutta ei tule ollenkaan vai tuleeko tätä, ja tullaanko tätä, tämä siirtämään tältä tasolta kokonaan tuonne alustoihin. Android on yksi alusta, toki, mutta ei se kuitenkaan ole mitään jakamistaloutta. Eli mitä tapahtui tälle aiheelle? Ja sitten mitä tulee tekijänoikeusuudistukseen, ei tämä ole ensimmäinen eh, tekijänoikeusuudistuksen eh, myöhästyminen. Alun perin se oli kuusi kuukautta ja mutta sen jälkeen kun komissio ryhtyi uudelleen töihin, on tullut uusi ehdotus. Te ilmoititte, että kuuden kuukauden kuluttua tulee uusi ehdotus, mutta nyt siitä on jo kaksi vuotta. Eli edellisessä konsultaatiokierroksessahan käsiteltiin tätä jo. Ja silloin puhuttiinkin ainakin osittain tästä panoraamavapaudesta, kuvavapaudesta. Ja te olette puhuneet myös, äh, tai siis te ette ole antaneet mitään uusia argumentteja tästä. Miksi? Vaikkakin Juncker on sanonut, että tekijänoikeus on osa digitaalista sisämarkkinoita ja ensimmäinen prioriteetti, miksi meidän pitää äh, nyt äh, odottaa niin kauan tätä vain sen vuoksi, että kustantamot hidastavat tätä. Miksi kustantajat saavat nyt olla tässä viimeinen tavallaan este ja sitten minusta te puhutte Marrakeshin sopimuksesta uudessa äh, tässä äh, suunnitelmassanne, joka liittyy siihen, että sokeat voisivat äh, lukea kirjoja, niin se on nyt tällä hetkellä pantu jäihin, eikä annettu mitään uutta päivämäärää. Me puhuimme tästä teidän kanssanne oikeusvaliokunnassa aikaisemmin, ja te sanoitte, että ehdotus on olemassa, se tuolla pöytälaatikossa odottelee, mutta sitten se odottelee vain sen vuoksi, että se esitellään yhdessä tekijänoikeusdirektiivin kanssa. Nyt te sanoitte, että tekijänoikeusdirektiivi tulee joulukuussa, mutta Marrakesh-sopimus ei. Kauanko me joudumme odottamaan? Eli astuuko tämä kansainvälinen sopimus voimaan ilman EUta. Esimerkiksi Kanada on nyt ratifioimassa sitä ja parikymmentä muuta maata. Eli jos meillä on tällainen kansainvälinen sopimus kirjoista, niin sitten EU, joka kuitenkin äh, osallistuu suurimpaan osaan näiden kirjojen julkaisua, ei sitten kuitenkaan osallistu sopimukseen. Mistä tämä johtuu ja mitä me voimme tehdä niin, että Marrakesh-sopimus e- vihdoinkin saadaan ratifioitua? Okay, I've got, um... Minulla on täällä vielä kuusi puhujaa listalla. Haluatteko ottaa ensin kaikki kysymykset ja sitten mennä entelen seuraavat? Rochefort, Marlene Mitsi, Eva Panova, Lisa Jakansari and Vicky Ford. And Nicola. No? Yes? Yes? Okay. Um, so if we can try and be as, as, as take another Otetaanpa vaikka minuutti puheen aikaa jokaiselle, sitten komission jäsen ehtii vielä vastaamaan. Anna-Maria. Thank you, Commissioner. You have been... Kiitoksia komission jäsenelle. Te olette edistäneet tietosuoja-asetusta, jotta päästäisiin pirstautuneisuudesta yli ja näin suojeltaisiin sisämarkkinoita. Oletteko pettynyt? Meillä on nyt liikeyrityksiä, jotka sanovat, että he ovat huolissaan byrokratiasta, monimuotoisuudesta, tulevaisuudesta, pirstoutuneisuudesta. Tässä on valtavasti poikkeuksia, se on rakennettu poikkeuksilla koko asetus ja se vaikuttaa investointeihin, kilpailukykyyn ja työpaikkoihin Euroopassa. Näin bisnesyhteisö meille kertoo ja myös kansainväliset datavirrat. Kuten te mainitsitte, että te syksyllä esitätte äh, tämän vapaan datavirtaehdotuksen, aiotteko jollakin tavalla tasapainottaa tilannetta. Meillähän oli tavoite, jonka mukaan saataisiin yksinkertainen, harmonisoitu, tasapainoinen asetus, jolla päästään tähän niin, niin, integriteettiin ja se on saavutettu ja se on hyvä asia, en sitä halua aliarvioida, mutta kuitenkin jäi uupumaan tämä sisämarkkinaystävällinen lähestymistapa, joka tasoittaisi tietä digitaalista agendaa kohti sitten mainitsitte uudistukset ja eurooppalaistumisen tekijänoikeuskysymyksessä ja sen, että CD: CD-stä on nyt siirretty suoratoistoon musiikissa ja mediassa. Meillähän on tämä ongelma EU-ssa, e- e kun vieläkin kerätään maksuja ikään kuin, ikään kuin ostettaisiin CD-levyjä. Davidkin mainitsi, että tämä on merkittävä este palveluiden vapaalle liikkuvuudelle digitaalialalla. Sitten asia, joka täällä mainittiin myös maanrajoituksista, olen oikein tyytyväinen tähän ehdotukseen ja odotan sitä teiltä. Toivon, että se olisi tasapainoinen eikä mene ääriehtoihin niin, että pakotetaan kaikki myymään kaikkialla. Minulla on tässä paljon muitakin asioita, jotka kollegat ovat nostaneet esiin. Haluaisin kiittää kaikista muista ehdotuksista, joita on käsittelyssä parhaillaan. Kiitoksia. Kosovo. Merci, monsieur le commissaire. Euh, merci d'avoir... Kiitoksia, komissaari. Kiitoksia siitä, että ehdotitte sitä, että luodaan Bordeaux viiniä. Sehän on yksi maailman parhaita viinejä. Me haluamme digitalisoida Euroopan talouden. Euroopan, talous, Euroopan teollisuus on, on erittäin suuri hanke. Haluamme tehdä sen tulevaisuuden yrityksiä varten ja niitä varten, jotka nyt ovat jo markkinoilla, mutta kyseessä on valtava työmaa. Sanoitte meille, että komissiolla ei ole tarvittavia varoja tähän digitalisointiin, joka maksaa erittäin paljon. Ja onko tässä tarkoitus sitten käyttää yksityistä rahoitusta vai jäsenvaltion rahoitusta? Ja haluaisin tietää, että Onko Euroopan komissio tehnyt näköisiä laskelmia? Minä hiukan huolettaa tämä. Viittasitte myös Junckerin suunnitelmaan, mutta Junckerin suunnitelma, olemme saaneet jonkun verran tietoja nyt siitä, pitkään aikaa sitä ei hiiskahdettukaan, mutta Junckerin suunnitelma, onko kyseessä suunnitelma, joka palvelee koko unionia, jotta digitalisoitaisiin taloutta, vai Onko tämä jälleen kerran sellainen suunnitelma, jossa jokainen jäsenvaltio hoitaa omat hankkeensa ja käyttää sitä digitalisointiin tai muuhun, mihin haluaa? Toisin sanoen me tarvitsemme nyt uutta päivitystä ja investoinnin jakamista kautta Euroopan unionin, ei pelkästään tiettyihin jäsenvaltioihin toisten jäsenvaltioiden haitaksi tai niiden kustannuksella. Oletteko jo siis tehneet laskelmia tässä suhteessa? arvioineet, mitä tapahtuisi? Oletteko käyneet riittävästi vuoropuhua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa siitä, mitä tuolla tulee tapahtumaan? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen ajastanne ja panoksistanne. Haluaisin myös puhua itsekin näistä maarajoituksista. Minua kiinnostaisi se, kuinka komissio aikoo löytää sopivan tasapaino niin, että ei syrjitä kuluttajia varmistamalla, että heillä on rajoittamattomat valinnanvaihtoehdot, niin että mikropk-yritykset kaukaisilla alueilla ja saarillakin voisivat hyötyä mittokaava e- edusta. Nehän eivät nyt pysty osallistumaan sisämarkkinaan, ja eivät voi myydä kaikkiin valtioihin minä kannatan tietenkin digitaalimarkkinoiden vapautta. Tällä kertaa saattaa käydä niin, että tämä yksi koko ei kyllä sovi kaikille. Jos mikro- ja pk-yritykset pakotetaan toimimaan niiden keinojen niin suurella skaalalla, että niiden resurssit eivät riitä, niin kyllä silloin tämä yritys joutuu pois bisneksestä kokonaan. Mitä komissio siis aikoo tehdä, mitä se aikoo tehdä tämän tyyppisten ongelmien kanssa? Tämä on arkaluontoinen tilanne. Kuinka komissio aikoo olla reilu kaikkia toimittajia ja kuluttajia kohtaan? Kiitoksia. Eva Panova. Sitten eh, Eva Panova. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Kiitoksia siitä, että tuitte paikalle. Minulla on kaksi kysymystä. Yritän nyt rajoittaa ne koskemaan tiettyjä maita. Kaksi aihetta ovat oleellisia ja tietysti laajempiakin. Tällä viikolla komissio julkaisi alustavat löydöksensä äh, maanrajoitusten olemassaolosta ja nuo alustavat tulokset mielestäni toimialakohtaisesti olivat erittäin yllättäviä, varsinkin sähköisen kaupankäynnin alalla. Sillä mielestäni on yllättävää, miten vähän tehdään rajoja ylittäviä kauppaa Itä-Euroopassa itä-eurooppalaiset maat mukaan lukien oma maani Bulgaria, kun niitä verrataan muihin, niin erot ovat jopa kymmenkertaiset, jos verrataan vaikka Luxemburgin kaltaisiin maihin, jossa kansalaiset ostavat raja ylittäen 70 prosenttisesti ja Bulgariassa tämä määrä on vain 7 prosenttia. Alustavat löydökset osoittavat, että pääsyynä on nimenomaan juuri nämä, ovat nämä maarajoitukset. Pohdinpa vain sitä, että aikooko komissio jollain tavalla puuttua tämän kaltaisiin eroihin tässä uudessa maarajoitusehdotuksessaan ja ryhtyykö se toimiin, joiden avulla se voi puuttua näihin kysymyksiin, varsinkin jäsenvaltioissa, jossa kuluttajiin tämä vaikuttaa erityisen paljon. Toinen kysymykseni koskee Euroopan teollisuussuunnitelman digitalisointia vähän siinä linjoilla kuin mitä Andreas Schwab täällä esitti. Yli 30 kansallista ja alueellista aloitetta esitetään, osa on jo käynnissäkin. Mutta on tiettyjä maita, kuten vaikkapa Kroatia, Slovenia, Romania ja Bulgaria, jossa mitään teollisuusaloitteita ei ole eikä tällaisia suunnitelmia ole. Mitkä teidän ajatuksenne ovat? Millä tavalla aiotte tukea niitä maita, joilla ei ole alueellisia tai kansallisia ohjelmia digitalisoinneksi? Kiitoksia. Lisa Jaakonsaari. Lisa Jaakonsaari. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä olen samaa mieltä kuin edustaja Reda, joka sanoi, että näiden asioiden hitaas kehittyminen ja edistyminen vie uskottavuutta siltä vaikuttavalta ohjelmalta, mitä esititte. Tärkeää saada konkreettisia tuloksia esimerkiksi tässä geoblocking-asiassa. Mutta mun kysymykseni on siitä, että me kaikki tiedämme, että tämä kehitys on niin valtavan nopeaa, että on vaikea löytää sellaista sääntelyä, joka ei estäisi kehitystä, mutta samalla ne tulevat dramaattiset virheet voitaisiin estää, joita varmasti on tulossa. Niin mun kysymys on se, että onko komissiolla, onko teillä käytössä sellaista tutkimusta, haluatteko te sellaista tutkimusta, jossa selvitettäisiin nyt tämän kuluttajasuojan kokonaisuus tässä erittäin vaikeassa ympäristössä, jota digitalisaatio edustaa semmoisen kokonaisuuden hahmottaminen, mitä kuluttajansuojaa tarvitaan. Kiitos. Okay, Commissioner, I'm going to just... No niin, komission jäsen. Muutama kommentti itseltänikin vielä. Financial Timesissa oli kirje tärkeä kahden, sadalta yrittäjältä, tärkeältä yrittäjältä Britanniasta, jotka haluavat pysyä sisämarkkinoilla. On erittäin tärkeää, että digitaaliset sisämarkkinat edelleen tukevat talouden kasvua, eikä päinvastoin. Meidän on varmistettava, että tämä toimii. Yksi syistä digitaalisen talouden kasvulle on se, että kuluttajat pitävät siitä – kuluttajat pitävät valinnanvapaudesta ja tunteista, joka antaa heille voimaa, ja he pitävät myös verkosta löytyvästä moninaisuudesta. Kun te keskustelette digitaalitaloudesta, voisitteko puhua myös kuluttajien valinnanvarasta ja, ja sisällöstä ja luovuudesta? Tämä on myös tärkeä narratiivi, ja joskus jätämme sen syrjään. Puhumme kuluttajista, jotka shoppaavat tuolla verkkofoorumeilla. Sitä narratiivia ei pidä unohtaa. Meidän on hyvä pitää se mielessäni, niin, että muistamme, miksi olemme tässä valiokunnassakin, jotta tämä lainsäädäntö toimisi. Tietosuojan alalta, tässä viittaan Anna-Marian puheenvuoron, meidän on annettava yrityksille selkeät ohjeviivat siitä, kuinka GDPAta toimenpannaan – eikä pidä tulla mitään konflikteja tulevassa lainsäädännössä. Meillä on nyt tämä digitaalisen sisällön asia ja, ja oikeus pyytää, kuluttajille oikeus pyytää omia tietojen takaisin. Kuinka voimme varmistaa sen, että foorumeilla tämä tehdään käytännön, käytännössä mahdolliseksi koska joskus siinä on jotakin sekaannuksia ja ristiriitoja. Mainitsitte verkkoturvallisuuden, kyberturvallisuuden standardit. Olimme juuri tänä aamuna kokouksessa, jossa meillä oli TTIP-keskustelua ja näytti siltä, että kyberturvallisuuden alalla standardejen osalta menemme eri suuntiin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kuinka voimme pitää kiinni kansan, kuinka voisimme käydä kansainvälistä keskustelua standardeista niin, että toimiset kuluttajille ja yrityksille eivätkä olisi liian erilaisia keskenään? Me käytämme isoa, näyttää siltä, että Yhdysvalloissa käytetään tätä niistä prosessia Tarvittaisiin kansainvälistä keskustelua standardien asettamisesta. Sitten vielä näistä, näistä alustoista. Keskustelimme siitä, kuinka nämä alustat ovat hyvin erilaisia luonteeltaan. Ja kun annetaan lainsäädäntöä alustoista ja tehdään ehdotuksia, niin olisi hyvä ymmärtää, että meillä on hyvin erityyppisiä alustoja. Meidän on varmistettava, että kuluttajat kuljettajilla on valinnanvapaus ja moninaisuus ja luovuus sisällössä. Samalla osoitamme, että sisämarkkinoissa huomioidaan myös kuluttajasuoja. Kiitoksia. Teillä on nyt 12 minuuttia aikaa. Besten Dank für die Vielzahl Ihrer Fragen, aber auch Ihrer Position. Kiitokset äh, näistä kovin laajoistimyksistä ja monimuotoisista. Ensinnäkin minä en halua mitään äh, skandaalia. Ja jos puhutaan esimerkiksi Marrakesh-sopimuksesta, jossa on vielä avoimia kysymyksiä, että ei sitten saataisi sitä käsiteltyä. Siis minä lupaan teille, että syyskuussa 2016 JKR Marrakesh astuu voimaan. Teidän puhe tai sanavalintanne oli hieman merkillinen, mutta parhaan tietoni mukaan meidän täytyy kuulla vaikka kuinka paljon eri yrityksiä ja on sitä ja on tätä ja meillä on vähemmän henkilökuntaa ja me teemme todella hartiavoimin paiskomme töitä. Joten eivät tällaiset myöhästymiset ole mitään skandaalimaisia. Niitä tapahtuu ja Marrakesh tulee syyskuussa. Ja komission työohjelma 2016, me tulemme viemään sen päätökseen tämän vuoden aikana. Ja nämä projektit, joita kuvailin, osoitin, että me toteutamme sen, mitä me olemme luvanneet. Toki voi tulla myöhästymisiä, mutta ne lasketaan viikoissa, korkeintaan muutamassa kuukaudessa, mutta tämän vuoden puolella. Toisekseen, me raha. Me olemme nyt eh, tämän teollisuuspaketin yhteydessä ottaneet käyttöön sen, mitä meillä on, sen vuoksi, että parlamentti ei antanut enempää. Minä olisin mielelläni eh, leikannut esimerkiksi maataloustukia. Jos te Ranskassa suostutte siihen, niin hyvä. Et tuntuu siltä, että me olemme tällainen sylkykuppi välillä esimerkiksi minä taistelin äh, verkkojen Eurooppa-välineen puolesta. 9 miljardia äh, energiaan, 7,5 äh, miljardia digitaaliin. Mutta sitä leikattiin miljardi. Ei, se ollut minun ääneni. Parlamentti ja neuvosto ne leikkasivat. Eli verkkojen Euroopasta leikattiin miljardi. No eihän sitten voi tehdä oikein mitään. Kyllä minä todellakin siis olisin ihan uskomattoman iloinen, jos sitä rahaa olisi enemmän. Tällä 50 miljardilla me emme lähde tukemaan nyt äh, äh, infrastruktuuria, vaan me haluamme rahoittaa äh, esimerkiksi tutkimusta. Me haluamme tällaisia digitaaleja pieniä tällaisia, tai tällaisia niin kuin yhdistymiä muka alueille, jossa me olemme mukana sitä, niitä rahoittamassa. Ja me haluamme, että jäsenvaltiot ja teollisuus osallistuvat tähän rahoitukseen. Jäsenvaltiot voivat hakea rahaa aluerahastoista ja ne kykenevät hakemaan sieltä digitaalisiin infrastruktuurin paljon rahaa. Euroopan unioni on rakennerahastojen säännöissä ollut hieman epämääräinen siinä varsinkin, mihinkä projekteihin rahoja käytetään. Ja käyttävätkö alueet näitä rahoja ja käyttävätkö ne niitä nimenomaan tähän? Sehän on alueiden itse päätettävä. Me puhuimme myös eh, toteutettavuudesta 2025 eh, eh, laajakaistalle ja minä puhuin gigabyte-yhteisöistäkin, joka tarkoittaa siis sitä, että me tarvitaan kolme numeroisia miljardeja näiden toteuttamiseen investointipankilta, rakennerahastolta, mutta jäsenvaltiot itse päättävät, että antavatko ne kansalliselta ja paikalliselta tasolta enemmän rahaa digitaalisuuden investoimiseen. Edustaja Gebhardt, 7. huhtikuuta teimme päät- päätöksen äh, äh, Saksan äh, tilanteesta yhdessä Saksan liittotasavallan viranomaisten kanssa. Meillä on nyt aikaa 10. toukokuuta asti katsoa, onko tämä päätös yhteensopiva telekom-säädösten kanssa. Ensi viikolla käymme tästä keskusteluja ja 10. toukokuuta mennessä päätämme, lähdemmekö tällaiseen syvempään tarkasteluun, joka kestää vielä 2-3 kuukautta. Koko tapaus on hyvin monimutkainen, mutta se on myös erittäin tärkeä. Jo tällä hetkellä olen aika vakuuttunut, että lähdemme asiaa tutkimaan vielä tarkemmin. Kolme tavoitetta on tärkeää Jokainen verkolaajennus on hyvä, mutta se ei saa johtaa siihen, että jo olemassa oleva kilpailu romuttuu. Eli tässä ei saa lähteä uudelleen monopolisoimiseen. Ja sen lisäksi ää, ajatellut investoinnit, siis suunnitellut investoinnit, niitä ei saa tehdä sellaisissa tilanteissa tehdä sellaisiksi, että, että niitä ei halutakaan enää investoida. Mutta me yritämme nyt tarkastella tilannetta hyvin ennakkoluulottomasti. Berliinissä kaikki puolue, puolueet, hallituspuolueet odottavat myös päätöstä jännityksellä. Kyberturvallisuus. Kollega hän oli paikalla oli erittäin vaikeata saada jäsenvaltiot ylipäätään ymmärtämään, että kyberturvallisuus on eurooppalainen säätelyvelvollisuus. Silloin sanottiin, että tietoturva on kansallinen kysymys, se on kansallista turvallisuutta, se on sisäistä turvallisuutta ja se ei kuulu EUlle. Mutta tällä direktiivillä me olemme nyt saaneet ensimmäisen läpimurron. Ja yhdessä meidän täytyy nyt sitten sitä tarkastella ja meidän täytyy sitä tarkistaa ja syventää. Ja tämä kyber PPP, siinä meillä on valtava mahdollisuus yhdessä teollisuuden kanssa saada aikaan tietoturvallisuutta infrastruktuurikysymyksissä. Niin, että me voimme parantaa teollisuuden asemaa tässä asiassa. Maarajoitukset, geoblocking. Useat täällä ovat puhuneet maarajoituksista. Viini kauppias Kyprokselta. Häntä ei voida pakottaa siihen, että Irlannista lähetetään hänelle ö, tilauksia, jos hän on päättänyt toimia vain kansallisilla markkinoilla. Siksi emme puhu markkina-avauksesta sisämarkkinoilla ainoana tavoitteena. Ei vaan me puhumme epäreilusta maarajoituksesta. Eli jos meillä on Bordosta viinikauppias, joka toimittaa viiniä Liettuaan, jos lasketaan siihen sitten näitä kuljetuskustannuksia, ja ne on ihan kohtuullisia. Mutta Alankomaihin ei voi tehdä tällaista vastaavaa tilausta sen vuoksi, että Rotterdamissa on jokin toimittaja, jolla on monopoli. Eli ei voida... Siis sille, että jos, jos ei ole kysymys epäreilusta maarajoituksesta, niin silloin sitä ei voida käyttää, vaan tässä on kysymys siitä, että kuluttajia kohdellaan oikein ja samalla lailla. Jos kuluttaja saa viiniä Belgiassa, mutta ei Hollannissa, niin silloinhan, äh, koska varsinkin kulut ja kuljetus ovat suurin piirtein samanlaiset. Free flow of data, eli kommunikaatio, kom, tiedonanto tulee syksyllä Tässä on kysymys tiedoista, jotka ovat tärkeitä yrityselämälle ja tiedeelämälle. Ja meillä on jäsenvaltiossa vielä säätelyitä, jotka ovat estäneet muiden valtioiden kansalaisten pääsyn tiettyihin tietoihin. Joten me uskomme, että tämä free flow of data – on erittäin tärkeä sisämarkkinoille ja yrityksille. Sitten standardisointi. Eilisessä me osoitimme, että jäsenvaltioiden digitaaliset verkostot ovat tärkeitä Euroopan tasolla kyberturvallisuus ja monet muut asiat niin, että me saisimme, ja 5G esimerkiksi, että me saisimme aikaan eurooppalaiset standardit. Ja me olemme rinnakkain myös yhteyksissä amerikkalaisten kanssa. Kävin hiljattain Washingtonissa, jossa puhumme amerikkalaisen digitaaliteollisuuden kanssa äh, eurooppalaisista digitaalimarkkinoista ja haluaisimme kehitellä näitä digitaalisia äh, asioita yhdessä rinnakkain niin, että voimme kehitellä yhdessä yhteiset standardit USA-EU. E ja neuvotteluita jatketaan ensi viikolla. Connected cars, connected, nämä autot, viime, kuun, viime vuoden syyskuussa lähtien Ase ja Klepan kanssa, eli siis eurooppalaisen auton valmistajan ja toimittajan kanssa ja Telekom yritysten kanssa meillä oli tällainen pyöreän pöydän keskustelu ja mietimme, mitä auton rakentajat tarvitsevat, jotta voisi olla tällaista autonomista ajamista ja tällaista konnektiivisuutta, miten se saataisiin mahdollisimman nopeasti toimimaan. Eli se, että se vaatii nimenomaan sitä, että saadaan hyvä tiedonsiirto. Meillä on Euroopassa jo moottoriteitä, jossa jo sadan kilometrin matkalla on kaikki olemassa, mitä tarvitaan, mutta ei. Se ei toimi, jos se ei toimi rajat ylittävästi tai jos se ei toimi esimerkiksi maaseudulla. Ja sitten tässä tulee myös äh, jälleen kysymykseen tämä 5G, jota tarvitaan, jotta voidaan äh, toteuttaa äh, laajasti toimiva Connected Cars-projekti. Ja kysymys on sitten tietenkin, kenelle kuuluu kaikki tämä tieto, tietojen hyödyntäminen, tiedon omistaminen. Meidän täytyy miettiä, tarvitsemmeko me tässä eurooppalaista säätelyä. Ja sitten äh, tekijänoikeuspaketti tulee syksyllä. Ja jos äh, Ranskasta tulee Euroopan mestari äh, jalkapallossa, toivotan Ranskalle toki menestystä, mutta me emme ole vielä päättäneet etukäteen, miten tässä tehdään, mutta jos me saamme vaatimuksia paljon, niin silloin meidän täytyy miettiä äh, näiden ähm, kustantajien ja lehtien ja, ja tiedetoimitusten, ka- kaikkien äm, asemaa. Meidän täytyy miettiä, mikä asema on toimittajien, tutkijoiden, kirjailijoiden, kustantajien, eri alustojen välillä. Meidän täytyy miettiä näitä asioita ja sen vuoksi tarvitaan laajaa kuulemista. Tämä tulee olemaan valmis nyt kahden viikon kuluttua. Sitten me arvioimme tämän informaation ennen kuin me voimme puhua kustantajien oikeuksista, tekijänoikeuksista, kuka saa nähdä sen Ranskan jalkapalloottelun ja niin edelleen. Ja minä en ole minkään ö, kustantajan juoksupoika. Minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme mitä enemmän, sitä parempi. Mutta kustantajien tilanne ei ole tänä päivänä hyvä. Ja jos katsoo, kuulee esimerkiksi äh, eurooppalaista lehti, äh, lehtipainoliittoa, äh, niin, ja jos he asettavat meille selkeitä vaatimuksia, ja jos toimittajat seisovat sen takana, niin en minä silloin sitä voi olan kohautuksella ohittaa. Kyllä minun täytyy katsoa, mitä he vaativat, ja ennakkoluulottomasti katsoa sitä nimenomaan. Yleisellä tasolla minun digitaalinen salkkuni. Olen käynyt kulttuurivaliokunnassa, IMKossa, ITRessä ja jokaiselta kuulen sitä ja tätä ja te lyötte minua yhdelle poskelle ja kulttuurivaliokunta toiselle poskelle. Minä olen tässä niin kuin nyrkkelypallo, nyrkkelysäkki. Eli jokaisella valiokunnalla on eri näkemykset Eli ihan rehellisesti sanoen, lainsäädännössä meidän täytyy saada aikaan johdonmukainen ehdotus, ja kun siinä on mukana eri valiokunnat ja eri ryhmät, ja jos me pääsemme sopimukseen, niin silloinhan se on erittäin arvokasta, ja meidän täytyy todellakin yrittää saada aikaan tällä digitaalialalla päätös mahdollisimman nopeasti ja asetukset nopeasti. Ja toivon todellakin, että me voisimme todellakin intensiivisesti tehdä töitä äh, esimerkiksi vain yhden valiokunnan kanssa ja tehdä johdonmukaista työtä tämän yhden valiokunnan kanssa ja päästä nopeasti eteenpäin. Silloin tilanne olisi hyvin heterogeeninen. Enkä tässä nyt teitä arvostele. Can, can for clarification, pick up on what you just said about the copy. Vähän selvennykseksi vielä tästä, te- tästä tekijänoikeus- ja alusta konsultaatiosta. Tässähän meillä on pili huoli. Kuulemmeko ainoastaan tiettyjä aloja, mutta emme kaikkia toimijoita. Haluaisimme varmistaa sen, että kaikki toimijat on asianmukaisesti kuultu. tämä liittyy erityisesti tekijänoikeuskuulemisten avaamiseen – Täällä on tahoja, jotka ovat halunneet tehdä tarkistuksia. Kuluttajat sanovat, että älkää muuttako, älkää säännelkö. Heitä ehkä kunnolla niin hyvin kuin muita toimijoita. Voisitteko vielä sanoa kyllä tai ei? Onko niin, että kuuleminen on avoin kaikille sidosryhmille? Rouva puheenjohtaja Barroso 2 komissiossahan jo tekijän oikeuksista tehtiin erittäin paljon kuulemisia. Totta tutkimuksia ja sitä ja tätä. Mutta Barroso kakkoskomissio ei kuitenkaan saanut loppuesitystä tehtyä, mutta kaikki tutkimukset ja konsultaatiot on tehty. Ja mandaattimme alussahan me ilmoitimme, että esimerkiksi lähtien näistä kahdesta Google-tapauksesta me haluamme avata tämän sen vuoksi, että online-alustoilla on, tai mietimme, että onko lain alustoilla enemmän tarvetta säätelyyn vai pitäisikö meidän tapa, toimia tapauskohtaisesti. Sitten me ö, olemme järjestäneet muitakin kuulemisia telekomalalla, jossa nämä perinteiset toimijat BBC, BBC, RAI, ARD sanoivat, että yhtäläinen lähtökohta, reilut yhtäläiset lähtökohdat tarkoittaa sitä, että täytyy myös äh, laajentaa lainsäädäntöä uusiin toimijoihin. Ja sen vuoksi marras-joulukuussa meillä, me teimme tämän online-alustan konsultaation. Ja sitten mietimme, että kuulemmeko myös äh, kustantajia, kustantajaliittoja. Ja olen me juuri saaneet sen vietyä päätökseen ja se pitää arvioida, lukea ja sen jälkeen meillä on sitten kattava kuva siitä ja sen vuoksi ehdotus tekijänoikeuksista tulee syksyllä ja toivomme, että me saamme aikaan paketin, joka toimii pohjana kaikille. Ja kaikki toimijat on kutsuttu osallistumaan kaikkeen. Joten siis kaikki kuulemiset on viety päätökseen kesän aikana ja sitten tulemme käsittelemään eh, ja arvioimaan niiden suosituksia ja huomioimaan ne kokonaispaketissa. Varmastikin kuulette valiokunnan jäseneltä lisää tästä, kuten kaikki tiedämme. Kuulemista voidaan oso- odottaa, jos, jos kysymyksiä esitetään yhdellä tavalla eikä toisella. Tämä voi tietenkin vaikuttaa tiettyjen tahojen tilannetta. Tämä on varmaankin se ongelma, joka on huoli monille jäsenille täällä Sanoitte, että haluatte olla osallistava, joten varmaankin lähetämme teille jotakin vasta- vastauksia tai muuta kysymyksiä uudelleen. Kiitoksia hyvät jäsenet ja kiitoksia komission jäsenelle. Nyt siirrymme keskustelemaan siir- siirrettävyyslainsäädännöstä. Um, Marco Zullo, would you like to take the floor on the opinion on cross-border? Marco Zullolla oli kysymys eh, digitaalisen sisällön, sisällön siirrettävyydestä sisämarkkinoille. Marko, ole hyvä. Grazie. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie Presidente. Eh, Oggi parliamo di portabilità. Eh, Puhumme siis siirrettävyydestä niin, että ymmärtäisitte sen paremmin. Annan helpon esimerkin. Jos nyt tänä päivänä ostan Italiasta DVDn, tulisi Belgian sen kanssa, niin minulle sanottaisiin, että en voisikaan käyttää tuota sisältöä. Niin olisihan se meille kaikille jär, järkyttävää, koska se on kuitenkin oikeus, jonka olemme ostaneet itsellemme, eikä näitä oikeuksia näin ollen tunnustettaisiin. Näin kuitenkin tänä päivänä tapahtuu. Tätä ongelmaa pidetään marginaalisena. Eurobarometrin tietojen mukaan vain 20 prosenttia kansalaisista on tehnyt sopimuksen, joiden mukaan voidaan multimediasisältöjä hyödyntää verkossa. Vain osa heistä käyttää ulkomailla yli 10 päivää. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että kaikkein dynaamisemmat osat yhteiskuntaa käyttävät näitä palveluja. Ne väestönosat, jotka viime vuosina ovat kehittäneet liikkuvuutta ja vaihtokulttuuria, puhumme rajat ylittävistä työntekijöistä, rajatyöntekijöistä, opiskelijoista, jotka käyvät ulkomailla hankkimassa kokemuksia. Puhumme siitä väestön osasta, joka ainoastaan väestörakenteenkin takia on vain kasvussa. Emme siis voi teeskennellä ikään kuin tämä ongelma ei kasvaisi tulevaisuudessa. Kyseessä on samantyyppinen dynamiikka, joka joitakin aikoja sitten yhdistettiin verkkovierailukysymykseen. Sanottiin, että se olisi ongelma, joka koskeva muutamia, mutta loppujen lopuksi näemme, että asia on aivan päinvastoin. Olemme nyt tietoisia siitä, että sääntelyn sopeuttaminen kehittyvään markkinoiden tilanteeseen ei voi vaikuttaa tasapainoon, joka koskee digitaalisten sisältöjen rahoittamista. Euroopan maisema tässä asiassa on hyvin monipuolinen, eikä kansalliset tilanneet ole vastaavanlaisia. Meillä on kieliä, kulttuurieroja, joita on kunnioitettava, eli me halua, että loppukäyttäjän valinnanvapaus supistuisi. Uskomme, että tässä, on, tässä työssä on tasapaino siinä, suojellaan sen oikeuksia, joka on aika laillisesti ostanut tai digitaalista sisääntöä. Samaan aikaan säilytetään ympäristö, jossa paikalliset tuottajat eivät tukahdu suurten toimijoiden takia. Uskon, että on tärkeää välttää, että siirrettävyys vaivihkaa muuttuu tällaiseksi Euroopan laajuiseksi tilanteeksi. Pääsy ja siirrettävyys on pidettävä erillään meidän on pidettävä selkeänä myös tavanomainen asumispaikka. Tähän on eri kriteerejä ja nyt olisikin tärkeää tunnustaa, mitkä kriteereistä olisi tässä asiassa hyödyllisiä. Niitä vältettäisiin sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja näin tulisi ikään kuin tällaisia valeasukkaita jonnekin. Myös aikanäkymät ovat tärkeitä olisi vahvistettava vuodessa enimmäismäärä päiviä, jonka aikana kuluttaja voi hyötyä siirrettävyydestä. Myös tarkastusjärjestelmät pitäisi olla selkeitä niin, että tarvitaan tarvailan toimittajat voivat tarkistaa sisältöjen ostajan identiteetin, erityisesti silloin, kun teknologia menee nopeasti eteenpäin. Aikaisemmin riitti IP-numerot, nyt, nyt mm, älypuhelimien jälkeen kanssa se ei ole enää riittävä siirrettävyyden olisi oltava pakollista. Komission ehdotuksessa viitataan maksullisiin tilauksiin tai mahdollisesti maksuttomiin tilauksiin, joihin liittyy käyttäjän tunnistaminen. Tänä päivänä on paljon palveluja, jotka vaativat äh, käyttäjän tietoja, mutta tietoja ei tarkisteta kovinkaan todellisesti ja näin ollen olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että ei tukahdutettaisi tämä tänä päivänä markkinoilla olevia palveluja. Nämä ovat sellaisia asioita, joita on työstettävä, joita on pohdittava. Kuten jo usean kertaan on käynyt ilmi, nämä osoittavat, että tämän tekstin tavoitteena ei ole yksinomaan tekijänoikeudet, vaan päinvastoin siinä viitataan sisämarkkinoiden sääntöjen harmonisointiin. Tästä syystä olen pahoillani siitä, että tässä on valittu se, että mietinnän vastuu annetaan jurjevaliokunnalle. Tämä mietintö minun mielestäni pitäisi olla IMKon käsissä, koska se on hyvin tärkeä kuluttajasuojan kannalta. Olen aivan varma, että nämä ovat niitä argumentteja, jotka pitkälti tulevat muodostamaan meidän keskustelumme. Olen iloinen siitä, että voin tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja esittelijän kanssa – Tavoitteena on saada aikaan kunnianhimoinen tasapainoinen teksti, jota kaikki voivat tukea. Kiitoksia. Okay, now I happen to know that the EP... E niin, ECRn varjon pitäminen koordinaattorikokouksen toisessa kokouksessa. Sopiiko, jos hän nyt tässä vähän kiilaa jonon ohi? Ai, sinunkin täytyy lähteä vai? Eli annetaan hänelle puheenvuoro ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollegat. Edustaja Lulu on ottanut hyvin esille monia näitä näkökohtia, joita aiomme keskustella, öö, käsitellä siirrettävyyskysymyksessä. Meidän täytyy katsoa tätä sisältöä ja varsinkin äh, sitä tulisi painottaa tässä työssä, kun puhutaan juridisista alostoista ja juridisista sisällöistä. Meidän täytyy edelleen taistella tätä laitonta ähm, ladattua ja tiedostoja vastaan, laittomasti ladattua tiedostoja vastaan <clears throat> ja varmistettua siitä, että ihmisillä on kuitenkin saatavillaan kaikki silloin, kun sitä tarvitsevat. Aivan esittelijä totesi, meidän täytyy säilyttää tämä herkkä tasapaino tässä mietinnössä se on erityisen tärkeää, kun puhutaan luomissyklistä. Oikeudenhaltijoilla pitää olla riittävästi kannustimia saada palkkionsa. Lisäksi ei kannata tehdä kovin sääntelevää puitteistoa tätä varten. Se itse asiassa tuhoaa tuon liiketoimintamallin, koska ei kannata saada käyttöönsä huonolaatuista tai huonosisältöistä, huonotasoista sisältöä. Ja näin ollen minusta meidän täytyy varmistautua siitä, että me sääntele liikaa, mutta samalla tarjoamme kuitenkin juridista selkeyttä. Tässä vaiheessa minusta on ehdottoman tärkeää se, että keskitymme eh, tähän asuinpaikkanäkökulmaan ja löydämme hyviä tapoja eh, varmistaa se. Erittäin tärkeää on tehdä näin, koska jos katsotaan esimerkiksi Postinumerot ja osoitteet usein eivät ole kään riittävää, sillä yli 6000 käyttäjää väittää asuvansa Buckingham Palaceissa. Ja yli 13 000 ihmistä on yli 110-vuotiaita. Tästä syystä täytyy löytää hyviä tapoja varmistaa tietoja. Tämä täytyy myöskin vaihdella jäsenvaltiosta toiseen ja varmistaa täytyy se, että samalla kun korostamme näitä asioita, niin meidän täytyy suhtautua avoimesti niihin eroihin, joita jäsenvaltioiden välillä on, kun pyrimme löytämään oikeita tapoja toimia. Minusta meidän tulee kuitenkin huolella pohtia täytäntöönpanoaikaa. Tällä hetkellä se on puoli vuotta. Minusta se kannattaisi pidentää puolentoista, jopa kahteen vuoteen. Ja jos se hoidetaan tällä tavalla yhdessä, niin toivottavasti voimme saada aikaiseksi hyvin vahvan mietinnön sisämarkkinavaliokunnalta, joka heijastelee sitä, mitä haluamme, ja joka heijastelee sitä, mitä, millä tavalla kuluttajat saavat käyttöönsä laillisesti ostamansa sisältöä, riippumatta siitä, missä he ovat väliaikaisestikin. Ja näin saamme aikaiseksi oikean tasapainon. Mukava työskennellä kollegoiden kanssa tämän parissa myös tulevaisuudessa. thank you, Eva Paunova. Kiitoksia, Eva Paunova, seuraavana. I first of all, like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota hyvin tehdystä ehdotuksesta. Suhtaudun hyvin positiivisesti siihen, että valitaan säätelyt tässä välineeksi on tärkeää. Ehdotus, siinä keskitytään hyvin paljon tähän siirrettävyyteen ja muistakaa se, kun te teette tarkistuksia tähän tekstiin. Tämä on kohtuullisen lyhyt teksti, ja esittelee nimenomaan teknologisesta näkökulmasta tulevia haasteita. Ja uskon, että meidän työmme meppeinä ja IMKO-valiokunnan jäseninä on nimenomaan saada aikaan tuloksia kansalaisille ja yrityksille. Ja siitähän, siihen tällä asetuksella pyritään, eli antaa kansalaisille mahdollisuus päästä käsiksi siihen sisältöön, josta he ovat laillisesti maksaneet matkustaessaan Euroopassa ja samanaikaisesti yritykset voisivat laajentaa palveluitaan ilman lisäkuluja tai byrokratiaa. Tekstin pitäisi keskittyä yritysten kykyyn innovoida ja tarjota, tarjota uusia palveluita. Tämä on erityisen tärkeää nimenomaan startupia pienille yrityksille ja mikroyrityksille. Uskon, että siirrettävyys on tämä uusi normi ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tästä tulee todellisuutta vuoteen 2017 mennessä. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy saada aikaan uudenlaista johtajuutta ilman, että vesitämme samalla tämän ehdotuksen tavoitetta. Aika kauan aikaa meni siitä, kun tämä ehdotus julkaistiin ja toivon todellakin, että koordinoidulla toimilla valiokunnat kykenevät saavuttamaan tämän tavoitteen. Minulle kaikkein tärkeintä on se, että me emme käytä tätä ehdotusta siihen, että yritämme sillä korjata äh, tekijänoikeuspuitteista. Meidän täytyy löytää yrityksille mahdollisuus toimia. Ei tule unohtaa sitäkin, että on aika vaikeaa ennustaa teknologian kehitystä. On hyvä, että meillä on varmuutta, mutta ei kuitenkaan pidä jäädyttää tätä asetusta. Mitä tulee tähän pysyvä asukasmääritelmään, se on aika minimalistinen, joten meidän täytyisi vahvistaa sitä hieman, mutta tehdä se äh, suhteen tehdä sen suhteellisesti ja välttää liian pitkää määritelmää. Haluaisin määritelmän, joka palvelee tätä nimenomaista asetusta. Ja siksi on minusta tärkeämpää keskittyä tähän verifikaatioprosessiin mitä tulee tähän väliaikaisuuteen, parasta olisi jättää määritelmä sinälleen ja tehdä se verifikaatio oikealla tavalla vain. Ja se, että rajoitetaan päivien määrä tai määrätään takaraja, se minusta äh, heikentäisi siirrettävyyden periaatetta. Nämä olivat ne pääasiat, jotka halusin ottaa esiin. Ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä ja poliittista poliittista sopimusta ensimmäisessä käsittelyssä vuoden loppuun mennessä. Tällä tavalla me kykenemme sitten saamaan aikaan tällainen triplavoitto kuluttajille vuoteen 2017 mennessä, kun poistamme äh, verkkovierailut äh, ja maanrajoitukset yhtä aikaa. Ottaen huomioon myös äh, kasvaneen euroskeptisyyden Tämä asetus on vasta ensimmäinen askel kohti oikeaa suuntaa, kun pyritään takaamaan rajat ylittävä digitaalisen sisällön saatavuus. Kiitos. Pekkala Dantti. Grazie, presidente. Nikola Dantti seuraavana. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Vihdoinkin nyt ryhdymme käsittelemään tätä asiaa. Se on ollut meillä esillä muutaman kuukauden ajan. Ja olemme käyneet myöskin siitä enemmän keskustelua. Olemme keskustelleet siitä, kuka siitä on vastuussa. Olen pahdani kollega Zulu. Zulo, että emme ole päässeet niin lopputuloksiin, mihin olemme halunneet välttämättä. Tämä asia on kuitenkin erittäin tärkeä meille, kun olemme analysoineet tätä tekstiä yksityiskohtaa. kun olemme analysoineet tätä tekstiä yksityiskohtaisesti, niin tässä on monia eri ähm, osioita, joiden suhteen meidän täytyy poistaa niitä esteitä, joita Euroopan kansalaisilla tänä päivänä on, jotta he saisivat käyttöönsä koko markkinoiden ö, ähm, kautta voimassa olevan internet-sisällön. Ensiaskel tähän suuntaan on esimerkiksi maarajoitusten poistaminen. Niissä ei ole mitään järkeä yhtenäismarkkinoilla. Koko online-sisällön hyödyntäminen asuinmaassa edustaa uutta saavutusta kuluttajille integroiduimmalla sisämarkkinoilla myös digitaalipuolella. Siellä sen, tällä olisi vielä enemmän merkitystä, erityisesti kun tarkastellaan verkkovierailukulujen tulevaa poistumista. Tänä päivänä meillä on useita eri edunsaajia, edunsaajia, mutta joka tapauksessa tilanne on kasvamaan päin tulevina vuosina. Lisäksi on mielestäni tärkeää korostaa sitä, millä tavalla tämä ehdotus muokkaa copyright-kysymyksiä, joita käsitellään eri ryhmissä. Tämän ehdotuksen ajatuksena on se, että pohditaan niitä juridisia seurauksia, joita on sillä, että hyödyntään ja käytetään laillisesti ostettua sisältöä ja näin ollen voimme hyväksyä komission ehdotukset, mutta käsittääkseni parlamentin työstä on paljon hyötyä, kun halutaan paremmin määritellä ja selventää tämän ehdotuksen tiettyjä tärkeitä osioita. Ja päätavoitteena pitäisi olla se, että saamme aikaiseksi selkeän tekstin, jota voidaan helposti soveltaa. Siitä syystä mielestäni on tärkeää, että otetaan käyttöön sellainen äh, asetus tai direktiivi, joka näin tekee. Muutamia kohtia täytyisi pohtia, niitä täytyisi työstää yhdessä. Missä viittaan erityisesti tavanomaiseen asumispaikkaan, väliaikaisen oleskelun jäsenvaltiossa ja, ja myös tarkastustoimiin. Ja myös vanhentumiseen tästä artikla 3 ja palvelujen tarjoamisen velvollisuuteen ja tiedotusvelvollisuuteen kuluttajien osalta lopulta myös asetuksen voimaantulo. Toivon, että ehdotuksen täytäntöpano onnistuu vuoteen 2017 mennessä samaan aikaan, kun verkkovierailusäädäntö ottaen huomioon vaatimukset, joita palveluiden tarjoajilla on ja kuinka voidaan myös ottaa huomioon tiettyjen olosuhteiden muuttaminen palveluiden osalta. Olen luottavasti mielin, että tulevina kuukausina kyllä löydämme ratkaisun äh, tämän ehdotuksen parantamiseksi. Sitä kannattaa meidän tukea. Um, Morten Lockhart? No? Um, so who else wants to speak? Kukas muu haluaa vielä käyttää puheenvuoron? <laughs> recovering from Morton. Is that <laughs> right? Thank you. Yes. It's a long day. Thank you. Dita Sharantsova for the Liberals. No, it's okay. Dita Sharantsova. Thank you. Uh, I think I can be right. Kiitoksia. Voin varmaankin aika lyhyesti puhua. Olen yhtä mieltä monista kommenteista, joita kollegat täällä ovat jo esittäneet. Haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Harvoin näemme asetuksen jossa on kahdeksan artiklaa ja kahdeksan sivua. Jos vertaan sitä tyyppihyväksyntä asiakirjaan, jossa meillä on 90 artiklaa ja 400 sivua, niin kyllä komissio on tehnyt tässä oikein hyvää työtä niin, että neljään sivuun on saatu erittäin vankka juridinen teksti aikaan. Varjoesittelijänä minun roolini on lähinnä puolustaa tätä tekstiä. Haluaisin ehdottaa muutamia teknisiä tarkistuksia tässä vaiheessa. Yksi niistä koskee artiklaa 3.3. Pyydämme toimittajilta toimittajia kertomaan käyttäjille, mikä heidän asemansa on, jos he käyttää toisessa jäsenvaltiossa tätä palvelua. Se on hyvä, että se on mukana sopimuksessa. Tämä liittyy kohtaan kaksi. Mutta kuinka palveluntarjoaja tekee tämän käytännössä? Tähän on niin paljon tekijöitä, niin paljon tekijöitä ja se liittyy riippuu käytössä olevista tiedoista, että on hyvin vaikea arvioida, minkälaatuista äh, tämä toimitus on etukäteen ja jopa käytön aikana. Ehkä tähän pitäisi laittaa jonkinlaisia sanamuotoja, kuten äh, tavaratoimittajien käytössä olevien tietojen mukaisesti tai muuta sellaista. Sitten äh, artikla 4 oikeudellisesta puolesta tässä asetuksessa meidän olisi otettava mukaan kohta, jossa todetaan, että että tämä äh, oikeus ei anna mahdollisuutta juridisen tietoon silloin, kun kyseessä on maa, jossa kuluttaja vain väliaikaisesti, mikäli yritys tätä haluaa. Sitten äh, tuossa kappaleisiin äh, viittauskohtaan kaksi sitten haluaisin lisätä artiklasin neljä ja seitsemän uusia kohtia. Ensinnäkin kohta, jossa todetaan, että Tällä asetetutuksella ei pidä antaa oikeutta vetää sopimusta pois oikeudenhaltijoilta ja toimittajilta. Kohta yksi. Ei siirret, siirrettävyyslausekkeesta on puhe. Ja oikeudenhaltijat voisivat vetäytyä sopimuksesta tai ainakin ottaa pois nämä siirrettävyysosat. Blue says that these same changes should not give a right muutoksilla ei pitäisi olla alusta vaikutusta, että voidaan vetäytyä pois. Uskon kuitenkin, että meidän olisi suojeltava kuluttajia. Tämän asetuksen tarkoituksena on antaa lisäoikeuksia yksilöille. Oikeuksia ei pitäisi kenenkään käyttää väärin. Kenenkään sellaisia, joka pyrkii pääsemään eroon televisiosopimuksestaan. Sitten halusin vähän apua komissiolta tai komissiolta – Uskon, että tarvitaan kohta, jossa sanotaan, että ei pitäisi olla mitään perustaa sille, että muutetaan tai kasvatetaan maksuja oikeudenhaltijoille, äh, kun kyseessä on nämä sisältöjen hyödyntäminen tai muuta sellaista. Valitettavasti tämä puheenvuoro oli hyvin tiivästä juridista tekstiä, joka luettiin suoraan paperista. Se on täysin, täysin mahdotonta simultaanisesti tulkata. Anyone want to speak from the green? Kiitoksia. Haluaisiko vielä joku käyttää puheenvuoron? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minun uskoakseni tämän ehdotuksen suurin ansio on se, että se on kiistaton ja tarkoitan tätä todella äh, kehuina, koska tässä puhutaan copyrightiin liittyvästä asiasta ja se osoittaa, että miten paljon komissiossa on tehty. Juridisella työtä on kyetty esittämään tiivis lainsäädännön osa, josta ei juurikaan synny kiistoja. Ja se on sellaisille, joilla on jo tietty palvelu tilattuna käyttöönsä ja heillä täytyy olla sitä käyttää myös rajojen ulkopuolella. Tämä ei millään tavalla kuitenkaan ratkaise laajempipohjaisesti tätä maanrajoituskysymystä. On paljon ihmisiä, jotka ovat pysyvästi rajan väärällä puolella, jotka haluavat saada rajoitettavan pääsy näihin palveluihin, joten jään odottamaan komission lisäehdotuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Haluaisin myös kiittää esittelijää siitä, että hän on jo aika aktiivisesti ryhtynyt keskustelemaan myös muiden valiokuntien kanssa, jotka ovat tässä mukana. Ja käsittääkseni tässä ehdotuksessa juurikaan ole niin paljon sellaista, mitä pitäisi muuttaa. Jotkut selvennyksistä olisivat tarpeen. Sharon Suva jo mainitsikin niitä. Ja haluaisin lisätä tähän sen, että meidän tulisi pohtia valvontamekanismikappaleen lisäämistä, sillä sitä vielä tässä ei ole ollenkaan. Komission vaikutusanalyysissä myös todetaan, että ehdotuksia tulisi tarkistaa uudelleen viiden vuoden kuluttua. Kannattaisi ehkä myös mainita se tässä juridisessa tekstissäkin. Kaiken kaikkiaan määritelmät, joita on esitetty, ovat erittäin järkeviä, enkä näe mitään mieltä siinä, että tällainen aikaraja otetaan käyttöön siirrettävyydessä. Varmasti me kaikki olemme tässä samaa mieltä. Hiukan olen huolissani ehdotuksesta, joka on neuvostolta, jonka mukaan otettaisiin tällainen säännöllisesti asuinvaltion palaamiselementti tähän määritelmään. Pohdin sitä, että jos tähän sisältää se, että jonkun täytyy palata säännöllisesti asuimaahansa, merkitseekö sitä, että palveluntarjoajan tulisi se tarkistaa? Komissio on huolella valmistellut tätä ehdotusta niin, että siinä ei synny minkäännäköisiä tietosuoja-ongelmia. Jatkuvasti ei tarvitse valvoa, missä käyttäjä on ja meidän täytyy olla huolellisen sen suhteen, että ei määritellä tätä tavanomaisen asuinpaikan määritelmää niin, että sitä pitäisi sitten jälkikäteen valvoa. Täytyisi valvoa ihmistä matkustamista Euroopassa. Jonkun verran voitaisiin selventää sitä, millä tavalla palveluntarjoajat voivat tar- tarkistaa tavanomaisen asuinpaikan, ainakin näissä neljänään palveluissa. Kaikkein järkevin tapa tehdä se, ja sen tulisi riittää on tarkistaa pankkitilitiedot. Kun kuulin ajatuksen siitä, että sitä saattaa kiertää ja ihmisten voivat avata pankkitilejä kautta Euroopan saadakseen siirrettävyyttä, niin täytyy kyllä todeta, että tänä päivänä on paljon helpompi ostaa vain VPN ja kiertää näitä maarajoituksia sillä tavalla. Siksi minusta tämä ei ole ollenkaan järkevä ehdotus ja meidän täytyy pitää oikeasuhtaisuus mielessä, kun näitä velvoitteita asetetaan palveluntarjoajille. Täytyy selventää sitä, että palveluntarjoajille tämä pankkitilitietojen varmistaminen pitäisi olla riittävää, jos halutaan tehdä ehdotukset siitä, millä tavalla nämä vapaasti tarjottavat palvelut kuuluvat tämän piiriin. Siinä voidaan tarkastella maltillisella tavalla, järkevällä tavalla tämä vakinainen asuinpaikka. Toivottavasti pääsemme sopimukseen itse tekstistä aika nopeasti niin, että se voi tulla voimaan ensi vuonna. Kiitoksia. Kaija Kallas. Kaija Kallas. Uh, much has been said. Kiitos paljon on jo sanottu, mitä minä olisin halunnut sanoa. Haluaisin tukea Juliaa tässä viimeisessä asiassa. On erittäin tärkeää, että olemme varovaisia niin, että tekijän oikeuksien haltijat voivat antaa palvelun tarjolle sen, että tarkistetaan, tarkistetaan se, että tätä siirrettävyyttä, sisällön siirrettävyyttä ei väärinkäytetä. Me emme halua joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa koko ajan palveluntarjoajat äh, tarkistavat IP-osoitteita. Toivon mukaan tämä äh, ei nyt ole ristiriidassa tietosuojasääntöjen kanssa. Tästä pankkitiliasiasta en ole varma, toimisiko se, mutta kyllä meidän täytyy pitää tätä yhtä vaihtoehtona, jotta voimme välttää väärinkäyttöä. Kiitos. Okay, the, only point I would like Mark... Ainoa asia, joka haluaisin Markolla tässä sanoa, koski sitä, mitä sanoin komissiolle aikaisemmin, eli että meidän olisi tässä narratiivissamme muistettava, että tärkeää meille on se, että kuluttajat voivat päästä käsiksi monenlaisiin sisältöihin Mikäli meillä lainsäädäntö menee pieleen, vaarana on se, että sisältö saadaan kyllä mukaan, mutta valinnanvapaus on paljon pienempää. Haluamme varmistaa sen, että kuluttajien vapaus, valinnanvapaus ja moninaisuus eh, ja, ja luovan sisällön saatavuus on, on tuolla paikallaan. Komissio taitaa olla paikalla. Miriam Martin Pratt. Would you like to speak? Hello, welcome. Thank you for coming. And Andreas would uh, like to come, but come in Maria first. Thank you, Madam Chair. I don't think I need... Kiitos puheenjohtaja. Ei minun tarvitse tässä vaiheessa sanoa mitään muuta kuin, että kiitän jäseniä ja valiokuntaa, jotka ovat suhtautuneet näin positiivisesti tähän tekstiin. Ja varmistaa teille, että komissio on käytettävissä jos tarvitsette apua, selvityksiä, selityksiä, keskusteluita ja muistuttamaan, paitsi ei teitä varmastikaan tarvitse muistuttaa, tämä on yhtä paljon sisämarkkinakysymys kuin äh, tekijänoikeuskysymys ja on tärkeää, että päädymme tilanteeseen, jossa on ihan normaalia, että kuluttajat, jotka ovat matka- ma- maksaneet sisällöstä, jota he ovat tilanneet, äh, niin sitä voidaan käyttää rajat ylittävästä ilman, että edes tietää, mitä kaikkea tapahtuu. Ja olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, että ei pidä, pitäisi rajoittaa ää, tätä siirrettävyyttä. Kansalaiset matkustavat monista syistä muuttavat asuinmaata. Ja tällä asetuksella on tarkoitusta tukea eri ihmisten erilaisia siirrettävyystarpeita. Mutta teemme mielellämme yhteistyötä kanssanne, missä ikinä sitten tarvitsettekaan. Andreas. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, dem ist nur ganz wenig hinzuzufügen. Ihan vähäsen siihen, mitä meidän varjoesittelemme Eeva Paunova ja sanoi. Hän hyvin selkeästi toi esiin sen, mitä EPP on mieltä tästä ehdotuksesta. Ja toki mekin haluamme nähdä, että maailma muuttuu ja että on mahdollista siirtää online-tietoa ja sisältöä. Kiitän. Kuten Maria Pratt komissiosta sanoi, ihan yhtä tärkeää että tämä on sisämarkkinoille kuin myös äh, tekijänoikeuksille. Ja onneksi kun katson tässä Anna Koratsaa Bilttiä, niin Euroopan unionissa on jo palveluita, jotka ovat tai onnistuneet tässä rajat ylittävässä striimauksessa, esimerkiksi musiikin käyttöön antamisessa. Kun miettii sisämarkkinasääntöjä, niin äh, kuluttaja ja tarjoavan äh, yrityksen välillä on myös sopimus. Ja sitten sopimus sen kanssa, joka tämän musiikin tai elokuvan on, on tehnyt. Ja näistä sopimuksistahan me emme tiedä. Mutta tähän me ehkä puutumme tällä välineellä. Tähän on hyvät syyt, nimittäin sisämarkkinoiden täytäntöönpano. Mutta minusta täytyy myös aina miettiä sitä, miten pitkälti voimme puuttua olemassa oleviin sopimuksiin. Täällä puhutaan jalkapallosta aina tekijöitä, jotka saattavat äh, heittäytyä vaikeiksi, koska kansalliset, ja äh, tämä koskee erityisesti Englannin Premier Leaguea, joiden tarjonta tulee ehkäpä äh, siirtymään toisiin puitteisiin, mikäli tämä direktiivi astuu voimaan mutta yksittäisissä jäsenvaltioissa tämä johtaa sopeutuksiin, josta meidän myös täytyy puhua. Ja tämä markkinoiden eurooppalaistuminen tulee vaikuttamaan varsinkin pienissä jäsenvaltioissa siihen, että osa tarjonnasta tulee jäämään pois. Ja esimerkiksi mainonta jää pois ja sen vuoksi on vähemmän rahoitusmahdollisuuksia. Onneksi minä tulen suuresta maasta ja siksi ajattelen tästä toisella tavalla, mutta tästä pitää nyt ainakin puhua, että tällaisiakin vaikutuksia on. Ja että kollegoiden täytyy olla tästä tietoisia siinä vaiheessa, kun he äänestävät tämän ehdotuksen puolesta, jota minä kannatan. Okay, Marco, would you like to come back in? No niin, Marko, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Aivan nopeasti vain. Minullekin on hyvin tärkeää pienten tuottajien mahdollisuus pysyä markkinoilla tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen. Tässä mielessä olisi erittäin hyödyllistä tehdä vaikutusten arviointi koskien näiden tilauksien kustannuksia, joita tämän täytäntöönpanosta voisi aiheutua. Thank you. Just... Kiitoksia aivan lyhyesti vielä ajoituksesta. Tiedän, että teidän pitää tehdä työtä aika reippaalla tahdilla, jos juuriin määräajat pysyvät tällaisena. Keskustelemme tästä koordinaattoreissa vielä. Määräaika Määräaika lausa lausunnolle 25. toukokuuta ja tarkistukselle 24. kesäkuuta ja syksylläköhän se sitten meni eteenpäin. Mutta todella pyydän kollegoita tekemään reippaasti työtä, koska tiedän, että Juri haluaa mennä nopeasti eteenpäin. Kiitoksia. Right, could we move um, quickly to the coordinators meeting? Sitten koordinaattorinen kokous. Um, running a bit late.